Dear colleagues. Rakkaat kollegat, Lambert. Dear colleagues, I would like to... Rakkaat kollegat, haluaisin nyt aloittaa kokouksen. I know that you will be... Tiedän, että tänne tulee lisää väkeä, mutta eh, komission jäsenelläkin on vain tietty määrä aikaa Eli se ajankohta, jolla nyt on kutsuttu, ja olemme erittäin kiitollisia muuten, että löytyi aikaa tulla valiokuntaan, koska olemme juuri nyt neuvottelujen tuoksinassa ja työstämme seuraavaa kohesiopolitiikan versiota laitosta. Ja mehän oikeastaan päätimme, ettei pelkästään komissio, vaan virtaviivaistamme tai läpäisyperiaatteella toteutamme tätä ilmastopolitiikkaa myös kohesiopolitiikan osalta. Olisi kovasti hauskaa, jos kertoisitte, miten te näette tämän, niin että se olisi tehokkaampaa ja vaikutuksellisempaa. Eikä pelkästään niin, että suojeltaisiin oikeastaan Eurooppaa, vaan että käytettäisiin ilmastonmuutoksen tarjoamia mahdollisuuksia hyväksi miten kohesiopolitiikassa, aluepolitiikassa voitaisiin puuttua haasteisiin, mutta tarttua myös tilaisuuksiin. Varmasti kollegojen puolesta voidaan todeta, että me olemme avoimin mielin ja jatkamme yhteistyötä. Toivottavasti teidän puolellanne aina tulee myös myönteinen vastaus, kun työstämme seuraavaa politiikan versiota, uutta arkkitehtuuria. Eli näillä sanoilla olkaa hyvä komission jäsen. Kertokaa ajatuksistanne. Thank you very much, Chairman Hübner, thank you very much for the... Kiitoksia ja kiitokset myös kutsusta tänne tänä aamuna. Voin vakuuttaa teille, että jos on vain eh, lisätarvetta vielä selvitellä asioita tai puheella minun kanssa tai minun yksikköideni kanssa, niin eh, kyllä olen valmis vuoropuheluun teidän kanssanne. Voisin lähteä liikkeelle tästä isommasta kuvasta. Kun komissio valmisteli tuota esitystään seuraavaa monivuotista rahoituskehystä varten, niin minulle tärkeä kysymys oli se, että miten voimme parhaiten käyttää veronmaksajien rahoja Euroopan unionissa. Näin kriisiaikoina, niin miten me voimme saada ihmiset ymmärtämään, että kannattaa lähettää rahaa Brysseliin? niin, että sitä sitten jaetaan johonkin muuhun tarkoitukseen siellä. No, näin kovan budjettikurin ja säästötoimien aikana, niin on tosiaan tärkeää, että keskitytään haasteisiin, joita ei voida ratkaista yksittäisissä maissa tai alueilla, vaan jotka pystytään paremmin ja kustannustekaammin ratkaisemaan yhdessä. Eli ensinnäkin pitää miettiä, että mistä saadaan sitä eurooppalaista lisäarvoa. Sitten toinen kysymys on sellainen, sellaiset toimet, joiden vaikutuksia voidaan moninkertaistaa tätä poliittisia tavoitteita. Eli kun raha on vähän, niin sitten pitää olla fiksuja ja koittaa saada yksi euro saamaan aikaiseksi useita tavoitteita samalla kertaa – Eli jos tuemme vaikka maataloutta tai uutta rakennusta tai infrastruktuuria, niin eikö olisi silloin fiksua jo heti alkuvaiheessa, suunnitteluvaiheessa, niin sitten huolehtia siitä, että ilmasto, äh, infrastruktuuri esimerkiksi suosii myös ilmastopolitiikkaa ja estää vaikkapa merenpinnan nousua. Ja sitten samalla niin tietysti sellaiset toimenpiteet, joilla pystytään luomaan kasvua ja työllisyyttä, mutta sitten myöskin keskipitkällä aikavälillä korjaamaan liikkeitä. Ja uskomme, että näissä meidän politiikoissamme on huomioitu nämä kaikki. Euroopan tulee vastata näihin ilmastonmuutoksen haasteeseen johdonmukaisella tavalla. Ja ilmastopolitiikalla saadaan aikaan moninkertaisia hyötyjä. Esimerkiksi liikenteen alalla matalampaa energiaintensiivisyyttä ja huoltovarmuutta. Meidän täytyy tuoda vähemmän polttoainetta, sitten uusien vihreiden teknologian kehittäminen ja samalla myöskin terveyshyödyt, eli kun ilmanlaatu paranee ja niin edelleen. Ja sitten, jos teemme tämän fiksusti, ja älykkäästi, niin se myös parantaa meidän kilpailukykyämme kasvua ja työllisyyttä. Tällaiset investoinnit vihreisiin tekniikoihin ja palveluihin sisältävät erittäin suurta potentiaalia tulevaisuuden kannalta teollisuuteen ja vientiin. Itse asiassa tällä hetkellä se jo työllistää kolme ja puoli miljoonaa ihmistä Euroopassa. Jos ajatellaan vaikka energiatehokkuutta, niin sehän laskee kustannuksia erityisesti tuodun energian osalta kotitalouksissa ja teollisuudessa ja e, vähentää laskuja, jotka nousevat. E, viime vuonna itse asiassa ensimmäistä kertaa keskimääräinen öljyn hinta oli yli 100 dollaria tynnyriltä. Ja tämä kyllä sitten myös tuntui Euroopan taloudessa viime vuonna. Se hinta, jonka maksamme tuodusta öljystä, en siis puhu kaiken kaikkiaan fossiilista polttoaineista, ainoastaan öljystä, nousi 40 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Ja viime vuonna käytimme 315 miljardia euroa tuotuun öljyn, öljyn tuontiin. Ja nyt sitten, se kuulostaa hirveän paljon rahaa, mutta paljonko on 315 miljardia euroa. Mutta se on suurin piirtein saman verran kuin Kreikan valtion velka Eli sitä kautta ymmärtää, miten paljon sitä rahasta on kyse. Ja sitten toisaalta meidän kaupan alijäämä viime vuonna oli 150 miljardia euroa. Ja sitten tuodun öljyn määrä nousi kahdeksan kertaa, kahdeksan kertaiseksi. Eli jos teemme tämän fiksusti, niin kyse ei ole pelkästään ilmastosta ja energiasta, vaan myöskin makrotaloudellisista edellytyksistä. Ja sitten tätä kautta voidaan myöskin parantaa mm, rakennusalan yritysten toimintaedellytyksiä. Niihin että tämä kriisi on koskenut ja nämä energiatehokkuustoimet voivat myöskin luoda vapaa kaksi miljoonaa työpaikkaa ja siellä saadaan säästöjä aikaan jopa tuhat euroa per kotitalous. Mutta ei tämä tietenkään kaikki ilmaiseksi tule tapahtumaan, vaan tarvitaan merkittäviä investointeja lähivuosina. Ja tämä, tämän, tästä vastaavat lähinnä yksityiset investoijat, mutta tarvitsemme myös EU-ta tällaisia sti, tällaista stimulaatiota. Tällä hetkellä 5-7 prosenttia EU-budjetista menee ilmastotavoitteisiin, mutta se on aivan liian vähän, jos halutaan rakennemuutosta talouteen. Ja sen takia olemme ehdottaneet, että lisäämme ilmaston menevää kulutusta ainakin 20, 20 prosenttiin Euroopan unionin budjetista kaikkien politiikkojen alalla – ja haluan tehdä tämän siis selväksi, että kyseessä on tietenkään 20 prosenttia, joka meni siis suoraan vain ilmastoon sinänsä, vaan äh, tämä tulee tapahtumaan investointien kautta, jotka ovat äh, jollakin tapaa ilmastoon liittyviä, esimerkiksi äh, parempiin rakennuksiin, energiaan, joka välillisesti liittyy ilmaston, eli esimerkiksi liikenteeseen, rautateihin – ja kohesiopolitiikkahan on hyvä tapa lisätä alueiden kilpailukykyä ja sitten samalla myöskin ohjata taloutta tällaiseen vähähiiliseen ja energiatehokkaaseen talouteen. Silloin kun rakennuksia voidaan mukauttaa, voidaan luoda vihreää liikennettä, infrastruktuuria voidaan parantaa ja ottaa käyttöön älykkäitä ja uusiutuvia energiaverkkoja. Silloin kun voidaan luoda vihreää teknologiaa, niin voidaan myöskin luoda vihreitä työpaikkoja. Eli tämä kaikki tulee tapahtumaan hajautetulla tavalla. Ja, ja tätä varten tarvitaan Euroopan kasvustrategia ja, ja komissio tietää, miten tämän pitäisi edistää paikallista yrittäjyyttä. Tarvitsemme myös joustavuutta alueelta ja jäsenvaltiolta. Molemmat asetukset mielestäni tarjoavat hyvän pohjan tälle. No minkälaisia välineitä meillä sitten on ilmastonmuutospolitiikan valtavirtaistamiseksi niin, että se hyödyttää myös aluekehitystä? No yksi tärkeä keino, joka meillä on kohesiopolitiikassa, on tällaiset kumppanuussopimukset, ja rajat, alueet ylittävät äh, hankkeet. Ja tämä tietysti sitten ratkaisee myöskin Euroopan tuen vaikutuksen. Eli tässä täytyy tietysti ottaa huomioon kasvustrategiat ja muutkin periaatteet, niin kuin kestävä kehitys. Mutta miten sitten investoinnit, jotka eivät sovi tähän, tähän kehykseen, mutta sopivat tähän aluekehitykseen, politiikan. No, tietysti tarkoitus on saada investoille paras mahdollinen hyöty. Kohesiopolitiikka ei siis voi olla ainoa keino rahoittaa aluekehitystä. Se on eurooppalaista politiikkaa, eurooppalaista rahoitusta ja on ihan loogista, että erityisesti veronmaksajien kannalta, niin e, että tämä vähäinen e, rahoitus käytetään sellaisiin erityisiin tarpeisiin, jotka parhaiten hyödyttävät Euroopan prioriteetteja. Uskon myös, että Euroopan unionin voimakas ohjaus niin auttaa löytämään sellaiset investoinnit, joilla saadaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä paras syöty. E, paikalliset prioriteetit, niihin kohdistuu vain usein aika voimakasta loppausta paikallisten projektien osalta ja kyse on usein ihan seuraavista vaaleista tai siitä, että kopioidaan muiden alueiden toimintaa, vaikka sillä ei sit, siinä ei sitten hirveästi taloudellisesti olisi järkeä. Eli sen takia parhaat tulokset saadaan tällaisella jäsenellä vuoropuhelulla EUn ja alueiden välillä. Ja sitten kun arvioidaan suorituskykyä, niin tarvitsemme tällaisia kohdennettuja äh, tulosarviointia Eli tällä hetkellä ei pelkästään voida tarkastella sitä, että paljonko rahaa on mennyt, vaan että minkälaisia tuloksia on tullut esimerkiksi kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisessä. Ja sen takia yksi indikaattori tässä kohesiopolitiikassa on, ö, muutamat indikaattorit ovat sellaisia, joissa, joissa sitten voidaan tarkastella tätä toteutusvaiheessa tätä politiikan vaikutusta ilmastonmuutoksen tavoitteisiin. Olemme usein keskustelleet siitä, että pitäisi Euroopan unionin tasolla panna täytäntöön näitä hienoja puheita, joista puhutaan, että mitä pitäisi tehdä, mutta pitäisi sitten myös tarkastella sitä, että mitä sitten saatiin aikaiseksi ja mitä tällä rahalla sitten tehtiin. Ja itse asiassa tietysti parhaat tulokset saadaan aikaiseksi, jos muutamat ennakkoehdot täyttyvät. Eli hallinnon pitää hyvin valmistella tätä aluksi, jotta investoinnilla saadaan hyvät tulokset, ja tämähän on ex ante ehtojen tarkastelua. Ja sitten kun katsotaan kaikkien sektorien siirtymistä vähäiseen talouteen, niin jäsenvaltion pitäisi panna tietyt direktiivit täytäntöön kansallisella tasolla, niin kuin rakennusten energiatavoitteet, energiatehokkuus, palvelut ja sitten uusiutuvien energioiden käyttö. Ja mitä tulee sitten ilmastonmuutoksen mukautumiseen, joka on yhä kiinnostavampaa lähivuosina, että miten me sitten ylipäätään toimimme uudessa tilanteessa, niin, niin esimerkiksi satojen kannalta pitäisi tarkastella, tehdä riskiarviointia ja miettiä ö, tosiaan ö, mukautumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Ja sitten kun mm, mietitään näitä erityisiä projekteja, niin emme voi esimerkiksi rakentaa rautatietä rannikolle, jos näyttää siltä, että se jää kohta tulvan alle. E, se ei se olisi paras tapa suinkaan käyttää veronmaksajien rahoja. Olen iloinen voida sen sanoa, että me olemme aika pitkällä jo tällaisen paneurooppalaisen tietokannan kanssa, e, joka juuri koskee tätä mukautumista Eli näin alueet voivat varautua tällaisiin riskeihin. Voidaan oman riskin osalta katsoa, että millä muulla alueella on samantyyppiset ongelmat ja miten siellä on ratkaistuttava asia, mikä on paras käytäntö ja minkälaista asiantuntemusta jostain muualta löytyy. Näin voidaan tehdä yhteistyötä. Sitten näissä neuvotteluissa keskitytään niihin tuloksiin, joissa on käytetty tällaista kaksinkertaista korvamerkitsemistä. Ensinnäkin rahojen pitää mennä sellaiseen investointeihin, jotka kaikkein eniten liittyvät 2020 kasvustrategian, eli innovaation, pk-yritysten kilpailukykyyn ja vähähiilisiin investointeihin. Sitten toisekseen korvamerkitsemisessä on tarkoitus pyrkiä energiaa tehokkuuteen. Eh, tässä puhutaan ihan tällaisesta lattiatasosta, se olisi niin alhainen taso. Ja tässä myös kohesiorahasto on mukana rahoittamassa näitä toimia. Voidaan sanoa, että tässä on liikakin tiukkoja sääntöjä, mutta ei, koska tässä tosiaankin eh, tämä taso on niin matala, että siihen on helppoa päästä. Ja sitten kategoria on hyvin laaja, eli mikä tahansa energiatehokkuus, infrastruktuuri, pk-yritykset voidaan ottaa huomioon. Ja sitten sillä on myöskin merkitystä ikään kuin majakkana, eli EU näyttää tässä esimerkkiä miten voidaan päästä energiatehokkuus ja myös päästötavoitteisiin ja uusiutuvan energian tavoitteisiin. Ja myöskin toimijat sitten tietävät, että täytyy ottaa tämä huomioon myös suunnittelussa. Tällä ohjelmakaudella niin investoinnit ovat jääneet jälkeen nimenomaan hallinnollisen kapasiteetin puutteiden takia. Ja jos emme saa kunnosta sääntelyä tulevaisuutta varten, niin jouduttaisiin muuten samoihin ongelmiin, eli ei tulisikaan sitten riittävästi aikaa hallinnolle varautua. No, lopuksi haluaisin vielä muistuttaa yhdestä kirjeestä, jonka sain Euroopan alueiden yleiskokoukselta. Siinä hyvin voimakkaasti tuettiin tällaista ajattelutapaa ja sitä, että valtavirvaistetaan ilmasto kaikkiin budjettikohtiin. Kirjasta löytyi oikein hyvät argumentit ja se oli oikein tervetullutta tukea täältä. No, lopuksi sanoisin, että olemme varsin valmiita kyllä vuoropuheluun. Tämä koskee siis monia eri aloja, mutta olisi hyvä, jos voisimme todellakin argumentoida sellaista budjettia kansalaisille, jolla voimme osoittaa, että kyllä me vastaamme tiettyihin haasteisiin että kyllä todellakin Euroopan unioni pääsee omiin tavoitteisiinsa 2020-strategian osalta. Kiitos komission jäsenelle kovasti. Um, Kollegat, puolisen tuntia meillä on aikaa. Nyt puhujaluettelo suljetaan, niin sitten tiedä kuinka paljon kullekin voidaan antaa aikaa. No niin, ilmoittautukoot, jotka haluavat puhua. No, lasketaan sitten kuinka paljon aikaa piisaa kaikille. Katrin Pelleri aloittaa. Thank you very... Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia Rova Hedekordille siitä, että hän oli täällä tänään puhumassa meille. Tämä oli erittäin mielenkiintoista kuultavaa. Haluaisinkin onnitella teitä siitä työstä, että te olette tehneet Durbaninkin yhteydessä. Me, jotka seurasimme teidän työtänne hieman kauempaa, ilomielin olimme teitä kannustamassa tuolla tiellä. Te puhuitte hyvin paljon niistä rahoitusseuraamuksista, mitä tulee vielä eteen, mitä ilmastonmuutos maksaa tänä päivänä, mitä se maksamaan tulevaisuudessa. Mietin tässä vain, otatteko näihin lukuihin mukaan epäiläntä ette sen vaikutuksen, jota syntyy biologisen monimuotoisuuden murenemisesta. Tätä ei aina laske, lasketa mukaan samalla tavalla kaikissa, kaikilla tahoilla, kun puhutaan ilmastonmuutosta muutoksista. Biologisen monimuotoisuuden rapautuminen on seikka, johon muiden valiokuntien kollegat ovat kiinnittäneet paljon huomiota. Tämä on tällainen hiljainen kriisi, joka kuitenkin etenee. Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan tähän merkittävällä tavalla. Muutkin seikat vaikuttavat biologisen monimuotoisuuden heikentymiseen, mutta kuten olemme voineet havaita joissakin osissa yhdistyneitä kuningaskuntaa, kuivuus on jo iskenyt keväisin meillä on kastelukielto esimerkiksi, ja tämä tulee vaikuttamaan myöskin biologiseen monimuotoisuuteen. Ja tietystikin ilmastonmuutos on laukausevana tekijänä seikkojen takana, ja jälleen kerran voidaan todeta, että tulvia esiintyy niin ikään. Kun ilmastonmuutos etenee, saattaa olla kasvit ja eläimet siirtyvät muualle. Suuria osia Euroopasta on kuitenkin on rakennettu. Viime vuonna annettiin kertomus jossa tarkasteltiin niitä rahoituskustannuksia, joita syntyy biologisen monimuotoisuuden rapautumisesta. Oletteko te ottaneet huomioon tällaiset kustannukset silloin, kun olette tehneet laskelmia, laskelmianne ilmastonmuutoksen yhteydessä? Ja miten me pystymme lieventämään ilmastonmuutosta ja pitää yllä elämää ylläpitäviä voimia Euroopassa? Kollega kymmenen on luettelossa puolitoista on vain tarjolla kullekin. Keskittykää kysymyksiin, jos haluatte vielä vastauksetkin komission jäseneltä. Muuta vaihtoehtoa ei ole kuin puolitoista minuuttia per nuppi. Konstantse Kreelä. Eh, Kiitoksia. Ja kiitokset myös komissaarille sitoutumista osoittavasta esitelmästä. Minä näin toisena esittelijänä yleisasetuksesta haluaisin esittää pari kommenttia. Jos olisin teidän sijassanne, niin olisin myöskin iloinen tästä komission ehdotuksesta kohesiopolitiikasta, koska mm, sieltähän löytyy myös yhtä sun toista ilmastoon liittyvää ja ilmastoon liittyvää rahoitusta. Täällä varmasti ei ole yhtään ihmistä, joka vastustaisi ilmastonsuojelua. Meidän täytyy ryhtyä ponnistuksiin. Mutta täältä huoneesta löytyy sellaisia poliitikkoja, jotka vastaavat kohesiopolitiikasta. Ja haluaisin tästä muistuttaa vielä selvästi, kohesiopolitiikka ei ole kuitenkaan sama asia kuin ilmastonsuojelu. Monet tavoitteet voidaan yhdistää ja pitääkin, jotta veronmaksajien rahoja voidaan käyttää tehokkaasti. Mutta kohesiopolitiikan ja ilmastonsuojelun välillä on kuitenkin erojakin. Ja sen takia näiden valiokunnassa käytyn kuukausi kestäneen keskustelujen jälkeen, niin meistä ei kyllä riitä, että parhaiten eh, ke- kehittyneelle mm, alueelle eh, jätetään niin paljon joustavuutta. Jos ajatellaan vaikka uusiutuvia energiatekniikoita, niin siellähän eh, mennään paljon pidemmällekin kuin näissä tavoitteissa meidän koti, minun kotikaupungissa esimerkiksi on Biomassa Voimalaitos, joka alun perin ei toiminut kovinkaan hyvin. Se käytti tällaisia pellettejä, pupellettejä ja niiden hinnat olivat hirveän korkealla. Eli täytyy olla varovainen. Eli jos kohesiopolitiikka esimerkiksi keskittyy vain uusiutuviin energioihin ja sen tutkimukseen ja ilmastonsuojeluun, niin silloin itse asiassa tämä alkuperäinen tavoite, eli kohesiopolitiikka, joka keskittyy alueelliseen yhdentymiseen ja taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin, niin pikkusen vika teille. Eli sen takia haluaisimme vähän enemmän alueelle joustavuutta, jossa voidaan huomioida alueiden tarpeet ja varmasti sitten onnistuu vielä senkin jälkeen näiden molempien politiikan tavoitteiden yhdistäminen. Stansi 220 meni sinulta, Jan Albrochtit. Toivottavasti alle puolitoista, jos pärjäät. <clears throat> yes, uh, first, uh... Kiitoksia. Kiitoksia tästä erittäin johdonmukaisesta alustuksesta. Pari lyhyttä kysymystä aluekehitysrahastosta. Mikä teidän näkemyksenne on sen tekstin kohdan osalta, jossa sanotaan, että yhä useamman alueen ei pitäisi tukea infrastruktuurihankkeita peruspalvelujen toivottavasti kansalaisille ympäristön alalla, liikenteen ja tietoteknologian alalla. Ja täällähän on jo kielto, tai pikemminkin pitää vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Ja samanaikaisesti meillä keskitytään kolmeen temaattiseen aihealueeseen – ja kun tarkastelemme neljänne, neljättä hiili dioksidin kannalta tehokasta taloutta ja rakennusala. Tässä viitataan myöskin liikenteeseen, joka on osa tätä pakettia. Ja sitten ilmastonmuutoksen, ilmastonmuutos on niin ikään ulkoon tästä paketista. Minä todellakin suhtaudun tähän epäileväisesti. Pitäisikö tässä niin paljon keskittyä? 80 prosenttia ilman liikennettä, ilmastonmuutosta ja tähän liittyvä potentiaali. Ehkä meidän pitäisi olla tässä avoimempia ja joustavampia, joten ensinnäkin kysymys, miksi? Miksi kielletään kaikki, joka on hyväksi ympäristölle perusinfrastruktuurien ja alueiden kehittämisen kannalta, ja miksi keskityn vain joihinkin prioriteetteihin? Przyjazna vielä yksi kysymys ja sitten vastaus. No, e, pani komisarz, ja też nie będę powtarzała, że chyba nikt na tej sali nie ma wątpliwości, że należy Haluaisin vielä toistaa sen, että kyllä kaikki täällä tietävät sen, että meidän täytyy suojella ilmastoa, mutta Euroopassa kuitenkin tuotamme vain muutaman prosentin näistä hiilidioksidipäästöistä ja isoimmat päästöjen aiheuttavat löytyvät jostain muualta kuin Euroopasta ja ne eivät sitten taas halua tehdä mitään ilmastonsuojelutoimia. Euroopan politiikat tietysti pyrkivät vähentämään alueiden välisiä eroja. Meillä on erilaisia mm, prioriteetteja vanhoissa ja toisaalta uusissa jäsenvaltioissa EU:ssa. Ja jo nyt on nähtävissä, että miten esimerkiksi Euroopan unionin työvoimakustannukset ovat paljon isompia kuin EUn ulkopuolella ja useat yritykset haluavat sitten vain siirtää tuotantoansa jonnekin muualle EUn ulkopuolelle. Ja tässä minulla olisikin kysymys komissaari, että onko teidän mielestänne mahdollista säilyttää EUn kilpailukykyä ja luoda tänne uusia työpaikkoja? Kyseessähän on EUn sisäisestä kilpailukyvystä ja sitä paitsi myös EUn kilpailukyvystä verrattuna globalisoituneeseen maailmaan. Ja sitä paitsi meidän pitää myös ajatella näiden uusien jäsenvaltioiden tarpeita. Kiitoksia komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you very much to... Kiitos kovasti. Niin, tämä viimeinen kysymys. Missä on työpaikkoja nähtävillä? Yksi esimerkki Siksi, että mainitsin tämän öljytuonnin, olisi me voimme ottaa myös riippuvaisuutemme fossiilista polttoaineista. Kaikilla on käynyt selväksi, että jos taloutemme olisi energiatehokkaampaa, säästettäisiin. Mutta kun peruskorjaamme rakennuksia, peruskorjaamme putkia, tehottomia energiajärjestelmiä. Me tiedämme, että kaikkialla meillä haasteita löytyy. Niin tämän tyyppisissä työpaikoissa on yksi hyvä juttu. Niitä ei voi viedä unionin ulkopuolelle. Suoraan sanottuna, ne eivät voi Kiinaan mennä, vaan paikalliselle rakennusalalle. Ja missä meillä sitten työttömyyttä on tänä päivänä? No nimenomaan rakennusalalla. Eli me voimme edistää paikallista työllistymistä ja korjata asioita siellä, missä tarvitaan. Ja pitkän aikavälin vaikutus oli, että säästettäisiin rahaa ja myös kansalaiset säästäisivät. Se ensinnä. Mutta minä uskon myös, että se edistää myös innovointia, kun ajatellaan, että meillä on hyviä peruskorjauskokemuksia tehokkaista putkista, mutta emme juurikaan mitään ole saaneet aikaiseksi. Ja jos mentäisiin niin pitkälle, että myös jotain tehtäisiin, niin tästä syntyisi ehkä vientinäkymiäkin. Tiedämme, että muuallakin ollaan menossa samaan suuntaan tehokkaampaan taloudenpitoon. Eli tämä yhtenä esimerkkinä. Herra Olbricht kysyi liikenteestä, miksi liikenne ei kehittyneemmällä ole mukana tässä. Komission esityksen logiikkana on ollut, että Meillä on Connecting Europe-väline käytössä. Tähän tulee kaikki tietotekniikka, infrastruktuurit. Jos liikenne sitten haluaa ottaa tähän mukaan, niin on syytä olla tietoinen, että yleensä kun puhutaan liikenteestä, puhutaan nimenomaan valtavista summista, maltaista. Ja jos sitten sitä järkeilyä jatkaa, niin varmasti tarvitaan enemmän korvamerkittyä rahaa. Muuten se imee kaiken energiatehokkuudesta. Komission esityksessä energiatehokkuus on saanut hallitsevan roolin siitä syystä myös, että se on 2020 tavoitteista ja me pyrimme ne tavoittamaan, saavuttamaan. Eli 20 prosenttia 2020 mennessä. Nyt ollaan pääsemässä 9 prosenttiin huolimatta hyvistä perusteista työpaikkojen ja muukin osalta. Rova Creo totesi, että koisiopolitiikka ei voi keskittää pelkästään ilmastonmuutokseen tai uusiutuvien, no se nyt on selvää. Emme siksi peräänkulutakaan, että sen pitäisi olla siinä kaikki. Mutta jouston kanssa on syytä olla varovainen. Ainakin näin menemme asian komissiossa. Ymmärrän, miksi jotkut jäsenvaltiot haluavat joustoa. Kun energiatehokkuusdirektiivistä puhutaan, niin avainsana on antakaapas joustoa. Mutta ongelmana on se, että usein jousto vain yksinkertaisesti merkitsee, että taavutammeko tavoitteet vai emme. Se ei ole ihan selväksi käynyt aina. Usein se on vain piilosana sille, että teemme mitä lystäämme. Tällainen oli meidän käsityksemme komissiossa – ja budjetissa ollaan käyty kovaa rahoituspeliä myös jäsenvaltioissa. Nimittäin paras perustelu Euroopan unionin tasolla käytettäville varoille on, että voimme osoittaa, että se todellakin auttaa meitä saavuttamaan poliittiset tavoitteemme. Minun mielestäni nyt on ollut vähän suuntauksena, että on liian paljon painopisteitä, se on liian levällään, kun aina ei ole selvää kansalaisille, mikä on tämä eurooppalainen lisäarvo. Sen me olemme nyt panneet tähän talousarvioon mukaan, että siitä saataisiin jotain tolkkua kansanparissa. Sitten monimuotoisuudesta nimenomaan kysyitte vielä, miten se on oikein laskettu, kun on ilmastonmuutoksen kustannuksia laskettu. No, jos ajatellaan hiilistä tiekarttaa, niin uutena olemme pyrkineet myös arvioimaan rinnakkaishyötyä terveydelle, puhtavana ilmana, tämmöisiä asioita. Jos näin tehdään, niin on vähän vähemmän nokeaa. Luonnon monimuotoisuudessa tarvitaan kuitenkin enemmän miettimistä menetelmän osalta, katsoa mikä on taloudellinen hyöty luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta. Kansainvälisesti tätä työstetään myös ulkoisessa menoissamme. Me teemme yhteistyötä komissiossa, jos ajatellaan ilmastonmuuton muutoksen ja luonnonmuotoisuuden kytköksiä, se noudattaa sitä, että yhdellä eurolla lyödään monta kärpästä. Ei ainakaan uutta rahaa etsiä joka paikkaan ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen, energiaan. Jos meillä kerran on kestävä energia käytössä, niin olisi hyvä sitten, että Afrikassakin pärjätisi paremmin. Ilmastolle se on hyväksi. Se täytyy nähdä kokonaisvaltaisesti. Näin me yritämme painopisteiden myötä tekemäänkin tässä osassa budjettia. Kiitoksia komission jäsen ja nyt sitten Lambert van Nistelrooy. Thank you. Uh, Kiitoksia komission jäsen. Uskoakseni te olette oikeilla raiteilla sen suhteen, että kansalliset jäsenvaltiot, alueet ja kansalaiset pitäisi saada kaikki puhaltamaan samaan hiileen. Tämä on oikea tapa toimia, koska ei näitä kaikkia eri rahastoja voida jakaa paloiksi, vaan pitää löytää oikea kaava, joka mahdollistaa sen, että kohdallisuuspolitiikkaan saadaan yhtenetty yhtenäinen lähestymistapa alueellisella tasolla ja juuri tämä teidän omaksumanne lähestymistapa on erittäin vahva tässä suhteessa. Te totesitte, että rahalle pitää saada enemmän vastinetta. Yksi plus yksi, siitä pitäisi saada oikeastaan kolme. Mutta nähdäkseni kansallisella tasolla on ansa. Yksi plus yksi saattaakin olla nolla. Rahaa syydetään enemmän ja rahaa keskitetään paremmin, mutta samanaikaisesti jäsenvaltiot sitten leikkaavat omia menojaan. Joskus tutkimuksista ja tuotekehyksistä, joskus älyverkoista, ja sanotaan, että tämä johtuu vain markkinoista. Ja minä haluaisinkin tietää hieman enemmän teidän intohimostanne ja teidän työstänne, kun te pyritte vaikuttamaan neuvoston, koska loppujen lopuksi neuvosto sitten ei välttämättä ota onkeensa. Esimerkiksi energiatehokkuudessa on pyritty 70 prosenttia, mutta nyt, tämä 7 prosenttia, nyt taso on puolentoista kahden luokkaa. Mitä te voitte tehdä neuvoston suhteen? Mitä te voitte yhdistää ensinnäkin taloudelliset kannustimet ja toisaalta säännöt ja asetukset? Tästä haluaisin kuulla enemmän, koska rahoituksen avulla ei vielä saada mitään aikaan. Kreikassa se on nähty. Nyt Kreikassa on hienoja tilaisuuksia, uusia tilaisuuksia avautumassa kestävään energian, esimerkiksi energian investoimiseksi. Onko tämä vain ilmainen lounas vai onko tässä takana jotakin muutakin? Minulla on tässä omat epäilykseni. Monika Smolkova. Kiitokset, Monika. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka, velmi v krátkosti. Kiitoksia, komissaari, ihan lyhyesti. Tietysti arvostan kovasti teidän toimijanne rahojen tehokkaassa käytössä mutta minulla olisi yksi konkreettinen kysymys. Viime viikolla Marsessa pidettiin tuo maailman vesifoorumi ja tiedämme, että tämäkin liittyy aika tiivisti ilmastonmuutokseen, nimittäin vesipula, uhkaava vesipula. Ja sitten meillä on toisaalta vielä näitä tulvia joka vuosi. Eli mm, oletteko tässä valmistelleet jotain toimia Mm, usein syynä on kurin puute itse asiassa. Sehr kurz. Äh, zunächst finde ich es wichtig festzustellen, dass Kiitoksia ihan lyhyesti. Ensinnäkin minusta on hyvä, että olemme hyväksyneet mietin, joka koski juuri niitä aiheita, joista kemissaarikin puhui, ja juuri siitä, että rakennerahastojakin voidaan tässä käyttää hyväksi, ja just siitä, että voidaan saada moninkertaiset vaikutukset investoinnille. Siitähän meillä on tosiaan täällä parlamentissa omat päätöslauselmat. Ja sitten tästä varsinaisesta aiheesta, niin useinhan jos ajatellaan tällaisia yleisiä rakenteita, niin yleisasetuksessa syntyy itse asiassa väärinkäsityksiä niiden osalta, ja tämä kysymys pitää ratkaista jotenkin muuten kuin 20 prosentin tavoitteen osalta. Meidän pitäisi huolehtia siitä, että useampi politiikka huolehtii siitä, että päästään 20 prosentin tavoitteeseen, ja tästä Tästähän on ehdotuksia, että toivottaisiin kestävällä tavalla ja huolehditaan siitä, että päästään tähän tavoitteeseen. Ja liikenteellä on tässä juuri aika iso merkitys, eli kohdat 4 ja 7 pitäisi muotoilla uusiksi. Tästä on puhuttu komission kanssa ja joka tapauksessa siihen varmasti päästään, koska aluetasollahan tässä on ratkaiseva rooli. Ja sitten toisaalta, jos katsotaan äh, aluekehitysrahastoa, niin sieltä on juuri otettu energia pois. Ja toisaalta me juuri tarvitsemme tuolla noita, äh, energiaverkkoja, niin niihin pitäisi investoida. Eli äh, jäte, mm, vesikysymykset eivät ole enää välttämättä se kaikkein kiireisin tavoite. Ja sitten mm, myöskin eh, liikennevaliokunnalta on tullut hyviä ehdotuksia siitä, että aluekehitysrahastossa nimenomaan huolehdittaisiin siitä, että pyrittäisiin kestävään kaupunkiliikenteeseen. Eli tällaista joukkoliikennettä pitäisi rahoittaa ja sillä tapaa sitten myöskin osittain tuetaan tätä 20 prosentin tavoitetta. Jos nämä kohdat ratkaisi, niin silloin tämä ongelma ratkeaa. Ja silloin tämä ajatus ja tavoite, johon komissio pyrkii, niin olisi myös mahdollinen. Ja e, kyse ei siis tosiaan ole tässä tämä 20 prosentin tavoite sinänsä, vaan se, että jollain, jossain muista kohdissa asetusta pitäisi tehdä korjausliikkeitä. Ja sitten myös se, ettei niin keskitytä vain näihin investoinnin prioriteetteisiin, vaan myös näihin temaattisiin tavoitteisiin. Jos keskitymme niihin, niin silloin voidaan saada moninkertaiset vaikutukset, juuri sellaiset vaikutukset, joista komissari Hedegaard puhui. Ja mm, toivoisin, että voisimme siis lähteä siihen suuntaan, eli mm, varmasti meidänkin pitäisi tästä vielä keskustella. Thank you, Lisa. Kiitoksia Elisabeth Victor Bostinaru. Thank you so much, Madam Commissioner. And... Kovasti kiitoksia. Olen pahoillani, että tuli myöhässä, mutta Petissä oli pitkä äänestys. Olen kiitollinen siitä, että olette sitoutunut siihen, että otatte nämä hyväksymämme säännöt mukaan rahoituspuitteisiin ja seuraavalle kaudelle siis myös tämä ulottuvuus Ja kun, mitä juuri totesitte jäsenvaltioiden sitoutumisesta, että viime vuonna komission kertomus vahvisti, että nykytilanteessa päästään vain kymmeneen pisteeseen 2020 strategiastamme eikä päästäkään 20 pisteeseen. Minä toistaisin, että minä kyllä olen sitoutunut siihen, että kohesiorahastoon otettaisiin myös hankkeita, jotka liittyvät ensinnäkin kotitalouksien energiasäästöihin ja toiseksi että voidaan käyttää yhteistuotantoa energiantuotannossa, yhteistuotantolaitoksia siis. Viime kädessä ne voivat olla yli 20 megawattia. Minulla on tässä tutkimus. En kerro mitään hyötyä saadaan ilmaston kannalta tai ilmastonmuutoksen tai ympäristön tai työpaikkojen kannalta tai kasvihuonekaasujen päästöjen leikkaamisen kannalta – ja niin päin pois ja niin edelleen. Ja että voitaisiin energialaskua leikata, vaan, mutta minulla tässä on tutkimus, EON keskus on sen tilannut, ja tässä mainitaan laitosten koko. Pienimuotoiset ovat usein sellaisia, että siellä polttoainetehokkuus on alhaisempi verrattuna suurempiin voimaloihin. Ja jos, jos ajatellaan niin sanottu kustannuksia pienimittaiseen tuotantoon, niin ne ovat suuremmat kuin su- suuremmissa. Ja se vaikuttaa koko järjestelmän kustannuksiin. Minun esitykseni täällä nyt on ja haen tukea teiltäkin. Voidaanko ajatella, että sääntöjä voitaisiin muuttaa, että voitaisiin sallia suurimittaisemmatkin voimalat yhteistuotantoa varten, että ne olisivat myös tukikelpoisia. Se on ainoa tapa päästä 2020 tavoitteisiin. Muutoin käy käpälästi. Onnistuimme aikaisemminkin Lissabonin strategiassa, mutta Euroopan kansalaiset, eivät jäsenvaltiot, vaan kansalaisetkin ennen kaikkea pettyivät. Kiitoksia valtavasti. Olen valmis kuuntelemaan kommenttejanne ja pyrin tukemaan mahdollisimman pitkälle teidän sitoutumistanne. Kiitoksia. Tämä oli viimeinen kysymys luettelossamme, mutta jos sallitte, minäkin kysyisin kysymyksen niin, että tarvittaisiin myös ilmastovarmennettua politiikkaa. Oletteko ajatelleet, että voitaisiin tarkistaa direktiivejä, kun on kyse ilmas- ympäristövaikutusten arvioinnissa ja niin edelleen? Ne ovat jo vähän menneen talven lumia. Tällaista ei ollut silloin, kun ne laadittiin. To the last question. Eh, Kiitos. Tämä viimeisin kysymys ensin. Olen pohtinut tätä mahdollisuutta, mutta on toisaalta täysin selkeää, että jäsenvaltiot tietävät, että merenpinta tulee nousemaan ja yhä useammin havaitaan, että jäsenvaltioita suunnittelevat asiat hieman koordinoidummin, esimerkiksi sen suhteen, mihin kannattaa rakentaa. Mikäli osa kaupunkia rakennetaan satama-alueelle, tänä päivänä se rakennetaan hieman korkeammalle merenpinnasta katsottuna kuin aiemmin. Euroopan tasolla on vaikea sanoa, mikä kokonaistilanne on, mutta ensi vuonna annetaan tälle mukautusstrategia. Ja tämä, tämän valmistelun yhteydessä keskustelua käydään juuri näistä kysymyksistä. Hypitään varoa, ettei me ole liian tiukkoja kokonaisvaltaisesti Euroopan tasolla, liian määräviä Euroopan tasolla, koska paikan päällä on suuria vaihteluita, mutta mukautusstrategia on määrä esittää ensi vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Kiitoksia herra Bostinarulle ensinnäkin hänen kommenteistaan. Ymmärrän kyllä, mitä te ajatte takaa, kun te puhutte sähkön ja lämmön yhteistuotannosta ja näistä voimalaitoksista aluekehitysrahaston kautta tämä on mahdollista, mutta teidän mielestä myöskin kohesiorahaston puolella tämän pitäisi olla mahdollista. Ne, jotka ovat mukana päästökauppajärjestelmässä, ei, ei pitäisi voida hyötyä tästä, koska kuten täällä mainittiin nähdäkseni Ruokareilin suulla, pääasiallinen keskittyminen tulee olemaan kohesiorahaston puolella hieman erilainen. Se painotetaan eri asioita kohesiopuolella. Tietystikin tästä voidaan komission sisällä vielä keskustella. Rova Schröter puhui kestävästä liikenteestä. Itse asiassa meillä on tavoite kestävää liikennettä varten budjetinkin suhteen. Tämän pitäisi olla 20 prosenttia unionin täysarjoista, mitä aluekehitysrahastoon tulee. Siinä on tämä 6 prosenttia tuota varten ja 80 prosenttia puolestaan keskittyy siihen, mikä suoraan liittyy ilmastoon. Mutta ei tämä tarkoita sitä, että kestävä liikennekomission ehdotuksessa olisi millään tavalla sikäli ei ole hoidettu, koska kyse on 20 prosenttia kuitenkin talousarviosta. Rova Smolkova, te puhuitte tulvista ja vesihuoltopolitiikasta ja tämän tyyppistä asioista. Tiedätte, että kollegani Potocnik tulee ensi vuonna esittelemään vesialan suunnitelman ja tässä otetaan huomioon nämä mukauttamissuunnitelmatkin. suunnitelmatkin ja tämän lisäksi vielä on tämä mukauttamissuunnitelma, ilmastonmuutokseen mukauttamissuunnitelma joka on tulossa Euroopan tasolla ja kansalaistakin tasolla tullaan havaitsemaan, että tulvat lisääntyvät eri puolilla Eurooppaa, mutta samanaikaisesti Espanjassa, Portugalissa, Kreikassa ja joissakin osissa Italiaa ja Välimeren aluetta on yhä enemmän kuivia kausia. Hiljattain kuulin, että tällä hetkellä Portugalissa ei ole satanut sitten marraskuun yleensä. Talvella siellä pitäisi sataa, jopa yhdistyneessä kuningaskunnassa jollakin alueilla nyt teknisesti kärsitään jo kuivuudesta, joten me tulemme keskittymään ilmastonmuutokseen mukautumisohjelmassakin tämän tyyppiseen vesikysymyksiin. Ja vesialaa koskeva tämä blueprint-suunnitelma tulee niin ikään ottamaan nämä ongelmat huomioon. Monia politiikan aloja jo on suunnitteilla vesihuoltoa varten. Sitten Nistelroin kysymys. Mitä me teemme neuvoston suhteen? Mitä iloa on siitä, että on rahaa, mikäli ei ole sitten sääntelykunnassa? Ja totesin, tämä pätee myöskin energiatehokkuusdirektiiviin. Miten saadaan kokoon välineet ja mitä täytyy tehdä? Mitä vaatimuksia täytyy esittää? Budjetin ja muiden välineiden pitäisi kulkea käsi kädessä alueelliset viranomaiset, paikallisviranomaiset ja kansallisviranomaiset kaikki sanovat, että nämä ovat tiukkoja, vaikeita taloudellisia aikoja, joten älkää vaatiko meiltä tätä kaikkea. Miten me saamme tämän kaiken rahoitettua? Meidän pitäisi yhdistää tähän, tähän poliittinen prioriteettimme budjettikysymykseen. Ja vielä viimeisenä, minä uskon, että on äärimmäisen tärkeää, että tämän lisäksi me pohdimme asiaa hieman toisesta näkökulmasta ja houkuttelemme yksityisiä sijoituksia. Tietystikään rakennuksia ei voida peruskorjata ja uudenaikaistaa vesiputkia julkisten hankkeiden kautta pelkästään, vaan täytyy käyttää myöskin nokkelia keinoja saada aikaan tai houkuteltua, täytyy houkutella enemmän yksityisiä investointeja, koska työsarkaa on niin paljon. Lopuksi vielä totean sen, eurooppalaisten alueiden kokoukseen. Minä totesin jo, että minulla jäsen tämän kirjan ja kirjassa lukee, kun olemme kuulleet jäseniämme, puheenjohtaja on iloinen voidessaan ilmoittaa minulle, että he voivat laajalti tukea sitä, että aluekehitysrahaa jaetaan tietyllä tavalla jäsenvaltiolle. Euroopan alueiden kokous pitää hyvänä komission ehdotusta keskittyä tiettyihin aihealueisiin, teema-alueisiin, jotta ne myötävaikuttavat 2020 strategian toteutumiseen ja nopeasti pystyvät toimimaan ilmastonmuutoksen suhteen ja pyrkiä vähentämään hiilidioksipäästöjä. 20 prosenttia aluekehitysrahastosta pitäisi antaa matalahiilitalouden edistämiseen. Tämä auttaa alueita tekemään säästöjä, vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja samalla aikaan saada tällaisia säästöjä. Tämä on erittäin tärkeä viesti niiden suunnalta, joita me käytännössä, käytännössä pyrimme auttamaan näillä ohjelmilla. Joten joskus tiedän, että jäsenvaltiot haluaisivat enemmän joustavuutta ja haluaisivat itse päättää, mitä alueella voidaan tehdä, mutta tämä oli selkeä viesti, joka tuli suoraan alueilta. Alueet työtä ovat valmiita tukemaan monilta poliitikoita, joita nyt ollaan hyväksymässä alueiden hyväksi. Kiitos. What you have just said. Tämä oli erittäin tervetullutta, mitä totesitte, mutta että ei se koske alueista, vaan kaupunginjohtajista, kaupungeista. Sielläkin on iso ryhmittymä, jotka ymmärtävät, että meidän täytyy kaupungeissa tämä toteuttaa myös, kun ilmastopolitiikkaa harjoitetaan. Muuten ilmastotaistelu hävitään. Kiitoksia kovasti. Have a good day. have a long day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 koska tässä vielä 20 sekuntia ennen äänestyksen toimittamista kertoisin teille päätöksistä koordinaattoreiden kokouksessa eilisiltana. Minä otan teetä. So we have on the own initiative and Oma-aloitteiset tai valiokunta-aloitteiset ja täytäntöpanon mietinnöt sovittiin, että vain seuraat hyväksytään EU-energiapolitiikasta kohesiopolitiikan osana kansanpuolueelle. Tässä täytyy vielä hiukkasen viilata otsikkoa ilmastonmuutos ja alueet. Ilmastonmuutos alueellisella tasolla otsikkoa täytyy vielä miettiä SD-ryhmä jatkaa sen täsmentämistä. Toinen mietintö oli tämä ja sitten kolmas mietintö, joka liittyy seitsemäs edistyskertomus kohesiopolitiikasta – ALDE-ryhmälle. Täytäntöpano mietinnöistä sitten oli esillä pyyntö, että meillä olisi solidarisuusrahaston täytäntöönpanosta jotain kansanpuolelle sekin. Toinen, jos kysymys, josta päätimme, on Itren kanssa järjestettävä kuuleminen niin, että 2020 strategia ja alue- ja rakennepolitiikka kytkeytyisivät paremmin toisiinsa. Sovimme myös siitä, että 29. toukokuuta kokouksessamme on kolme ja puoli viiden välillä. Me jatkamme myös toista puoliskoa jatkoa siten, että me keskittyisimme ennen kaikkea läpäisyperiaatteen toteutumiseen sukupuoliasioissa. Koordinaattorit vahvistivatkin, että Elisabeth Schröter on tästä vastuussa. Kautemme toisella puoliskolla. Toivottavasti Elisabeth, sen tietää ja on suustuvainen. No niin, nyt minä aloisin toimittaa äänestyksen. Tavalliseen tapaan tarkistetaanpa ensin, että teillä on äänestyskortit mukana ja että laitteetkin toimivat. Pankkaapa kortti laitteeseen ja testataan. Katsotaan toimiiko se. Äänestys alkaa. Tarkistetaanpa. Thank you. I want to tea. Oh, uh, it's coffee. Okay. But I can, I can take coffee. We can close the vote? I don't see. It. No, we, we can't close. Dear colleagues, Kollega, 40 korttia laitteessa vai 36 on äänestänyt. Äänestäkääpä nyt kaikki. Okay, 37, people. 37 äänestänyt 40 kortista laitteessa. En tiedä miksi loput eivät äänestää, ehkä laitteen eivät toimi. Selvä. Toimii. Voimme toimittaa äänestyksen kaksi asiakirjaa, joista on toimitettava äänestys. Ensinnäkin päätös riskinjakovälineestä. Voimme aloittaa äänestyksen. Ihmiset vielä puhelevat ja liikkuvat, ja enkä voi aloittaa äänestystä. Everybody took the seat. Voisitteko kaikki istua? Vote and we can... François, do you vote? François, aiot... äänestettekö meidän kanssamme vai ette? Ai ei, selvä, kiitos. Kompromissi 11, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus. Suullinen tarkistus kakkosartiklaan Onko joku vastustanut suullista tarkistusta, eli me äänestämme siitä äänet puolesta. Who is against? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Te ette oikein nosta käsiänne. On hyvin vaikeaa, kun täällä on tämä valo suoraan, kun aurinko paistaa. Sitten K14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Johdan kappale kolme, suullinen tarkistus. Kukaan ei vastustane. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatusosakappale kuusi suullinen tarkistus, vastustakaan, äänet puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus johdantosakappaleeseen 11 puolesta ja kukaan ei vastusta suullista tarkistusta äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyvä hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi Suullinen tarkistus, kuka ne vastusta. Äänestämme tarkistuksesta kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan Suullinen tarkistus. Kukaan ei vastusta suullista tarkistusta, eli äänestämme siitä kahdeksasta eli puolesta vastaan tyhjää, tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän, siinäkin on suullinen tarkistus, kukaan ei sitä vastusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten talousarvion, talousarvion valvontavaliokunnan tarkistukset. This one we and this not. Okay, so we vote on amendment one of Committee on Budgetary Control. Numero yksi. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Se siitä sitten. Ai niin, kaikki muut raukeavat talousarvion val- ja ekovaliokunnan ää, raukeavat nyt sitten loppuäänestys koneäänestyksenä Siis ensinnäkin tarkistettu lainsäädäntöesitys. Ai kansan puolulaisi liikaa. Yksi liikaa. Ai nyt ok. Lainsäädäntöesityksestä sähköisesti, koneellisesti siis, äänestys päättyy. Hyväksytään 35, 6, 2. Ja nyt lainsäädäntö päätöslauselma myös koneellisesti äänestys alkaa. Everybody has voted. Ovat kaikki äänestäneet, ei ihan vielä. Kaksi on äänestämättä, en tiedä miksi. Odotellaan. Ei, äänestys päättyy. Kolme ei äänestänyt. 36 viisi, kaksi viisi hyväksytty. Now we go, now dear colleagues we go to... Nyt hyvät kollegat, toinen äänestys. Nunno Teixeiran lausun mietintö koskien syrjäisimpiä alueita. Niin, olkaa hyvä. What, did you say? Point of order. I just want to express my disappointment in the way this report has been. Haluaisin vain ilmaista, eh, miten pettynyt olen siihen, miten tämä mietintö on käsitelty. Eh, en ymmärrä, minkä takia tämän mietinnön parissa ei aloitettu aiemmin, niin että olisi voitu käydä normaalit keskustelut on hyvin ikävää, että tarkistusten käännökset tulivat vasta viime keskiviikkona. Näin tuli hirveä kiire valmistautua tähän äänestykseen ja torstaina suurin osa mepeistä lähti jo parlamentista niin, ettei jäänyt aikaa keskustella asiasta ryhmässä. Ja tämän ikävä ennakkotapaus tulevaisuuden kannalta, eli ei ole sellainen tapaus, tapa, millä tavalla tapa mietinnyt pitäisi käsitellä. Ja sitten kompromissien käännökset. Haluaisin kiittää tässä mm, käännöksistä, aloitteesta käännökset, tehdä käännökset. Eikä ole ollenkaan virallista käännöstä itse asiassa eh, Viron kielellä olemassa, eikä eikä myöskään tässä kokouksessa. Olen siis erittäin pettynyt ja olen kaiken lisäksi vielä varjoesittelijä. No, no, to, to react to the colleague. Voisiko esittelijä reagoida tähän kollegan lausuntoon? No, president, niin Kiitoksia, puheenjohtaja. Tiedän kyllä, että olosuhteet, joissa mietintöä on laadittu, ovat olleet äärimmäisen vaikeita. Ne pystyin kokoontumaan vain Strasbourgissa varjoesittelijöiden kanssa. Olikohan se keskikkova torstai-aamuna, en nyt enää muista, mutta joka tapauksessa pyysin silloin, että yhteistyötä voitaisiin tiivistää, jotta mietintöä saataisiin parempaan uskoon. Tähän on olemassa tietyt syynsä, koska komission tiedonanto, kun saatiin, työ tämän jälkeen oli hankalaa. Ja mikäli tätä nyt ei saada tämän, tässä kokouksessa äänestykseen, silloin tätä ei saada seuraavan täysistuntoon. Ja tässä olemme olleet hieman puun ja kuoren välissä. Hyvät kollegat, ymmärrän kyllä, että kollegoilla on ollut ongelmia, mutta siitä huolimatta ovat tehneet parhaansa ja tehneet yhteistyötä parhaimmaisella tavalla. On kuitenkin suuri sääli, mikäli kollegat eivät voi tehdä työtään omalla äidinkielellään. Ja minun mielestä meidän pitäisi nyt keskeyttää työ tämän osalta. People who like to... Pipper haluaa, äh, kuten Konstantse Kreelkin, mutta emme nyt vaan voi ruveta tästä sisällöstä enää. Katsotaan nyt vain, mikä on tilanne. Se on minun velvollisuuteni kysyä, jos joku haluaa vastustaa äänestämistä. Pippel. Dank, Niin, kiitoksia. No ei tämä mikään periaatekeskustelu nyt ole, Ö, mutta tämä voisi olla tosiaan esimerkki, jos tämä hyväksytään – Kiitokset Tasseralle tästä mietinnöstä. Tiedän kyllä, miten tiukka aikataulu oli, mutta nyt jos annetaan vain mietintö ja tarkistukset ranskaksi, niin sitten ensi kerralla tehdään näin sitten saksaksi. Sekin on yksi näistä työkielistä ja mehän voimme vain yksinkertaisesti pyytää jäsenten ymmärtämystä. Eli sihteeristölle sanoisin, että onhan meillä tietenkin englanninkielinen eh, käännös, mutta sitten se, se, siitä ei oteta kuitenkaan mitään vastuuta. Ei näin voida tehdä siis varsinkin kun kyseessä on lainsäädäntö, niin kyllä meillä pitää olla ihan kunnolliset käännökset käytössämme. Muuten hukkamme täällä vain aikamme. Eli todellakin pyytäisin nyt, että ymmärrätte sen, että tämä voi nyt kertaalleen mennä poikkeuksena läpi, mutta jatkossa pitää olla kyllä kunnolliset käännökset käytössä the proposal is that we do not take this as a precedence. Kiitoksia. Toivottavasti tästä nyt ei tule mikään ennakkotapaus. Ymmärrän, että tämä on ikävää, mutta Rova Kreela. Äh, äh, Voin vain yhtyä Markus Piippolin. Tämä on todellakin hyvin ikävää, koska varjoesittelijät esimerkiksi saattavat ymmärtää ehkä vielä ranskaa, mutta koordinaattorit eivät ainakaan. Esimerkiksi minä en kerta kaikkiaan osaa ranskaa niin hyvin, että pystyisi katsomaan, että on minkälaisia nämä kompromissiehdotukset vaikkapa ovat. Ja ensi, ensisilmäkseltä minä en edes ymmärtänyt, että oli niin kiire Mm, vastata tähän komission ähm, tiedonantoon. Mehän keskustelimme tästä puoliryhmässä ja silloin sanottiin, että no yleensä näin ei toimita parlamentissa. Eli tämähän osoittaa meiltä itseltämme sitä, että me emme ota itseämme vakavasti. Tämä ei käy jatkon kannalta, eikä tämä nyt kertakaikkiaan liity siihen mitenkään, että minkälainen suhde meillä on syrjäisimpiin alueisiin. Joskus, kun olen pyytänyt, että äänestystä lykättäisiin, niin sitten on sanottu, että sosialistit esimerkiksi olisivat syrjäisimpiä alueita vastaan. Ei, siitä ei ole kyse. Minun pitää kuitenkin pystyä tietämään, että mistä me oikeastaan äänestämme. Ja tämä on aika hankala menettely, kun ajatellaan, että viimeisimmät kompromissiehdotukset ovat tulleet tänä aamuna vielä kello yhdeksän ja on ollut ylipäätään saada vaikeaa kello kymmeneksi äänestysluetteloita ja niistä on vaikea saada mitään tolkkua. Siksi meidän pitäisi edetä äänestyksessä nyt hitaasti. Ja toivoisin tosiaan, että tämä on aivan ehdoton poikkeus, että tällaista ei tällä toimikaudella tulisi enää eteen. Madame Schröter, please. Ja, so viel ich weiß, gab es... Äh, no, Mikäli minä tiedän, niin kyllä esitettiin toive, että tätä äänestystä lykättäisiin. Ja sitten se oli ihan viime hetkellä esityslistalle ja sitten tosiaan äänestyslistatkin tulivat vasta tänään aamulla. Ja ensi, viimeiset kompromissit tulivat nyt justiinsa. Niin minä kyllä oikeastaan olen sitä mieltä, että äänestystä pitäisi lykätä. Alun perin varjoesittelijätkin tätä toivovat, koska eivät olleet ehtineet käsitellä asiaa. Ja minä esittäisin kyllä nyt sellaisen virallisen toimuksen, että äänestystä lykättäisiin. Voorzitter, ik denk dat iedereen al voldoende aangegeven. Puheenjohtaja, uskon, että kaikki ovat nyt sanoneet, mitä heillä oli sanottavanaan. Ja he ovat puhuneet aivan oikein, mutta haluaisin lisätä tähän yhden seikan. Nimittäin sen merkittävän tosiasian, että nyt ollaan valmistelemassa lainsäädäntöä. Kyse on lainsäädäntöesityksestä. Ja toiseksi haluaisin todeta, että kerrankin kyse on asiakirjasta, joka koskee Euroopan syrjäisimpiä seutuja. Tiedämme, että toukokuussa komissio tulee antamaan tiedonannon omasta politiikastaan, jotta se nyt harkitsee juuri syrjäisempien seutujen tuekseen. Kyse on osa 2020-strategiaa. Tämä on se syy, miksi minä sanoisin kollegoille ja koordinaattoreille seuraavaa. Minä toivoisin, että me äänestäisimme ja pyytäisin, että kaikki nyt valmistautuisivat äänestykseen ja olisivat valmiita siihen. Tietystikin tässä on ollut tiettyjä taustatekijöitä, mikä olemme tämän täysistuntoon ja olemme tehneet jo työtäkin tämän puolesta. Meillä on visio ollut jo asian suhteen jo puolentoista vuoden ajan, joten minun mielestä meidän pitäisi kyllä pyrkiä tässä tekemään parhaamme ja tekemään kaikkemme Jotkut pyysivät lykkäämistä, mutta ehkä mikäli voitaisiin lähestyä tätä asiaa sisällön osalta, ehkä voitaisiin keskittyä tässä sisältöön. Viime viikolla sanoimme, että no yritetään saada tämä hoidettua, yritetään saada tämä esityslistalle, yritetään pitää tätä prosessia liikkeellä, jotta saadaan aikaan tämä asiakirja ja saadaan se hyväksyttyä. Emme halunneet, että tämä annetaan vasta sitten, kun komissio on tehnyt oman esityksensä. Mä olen viimeisenä sitten päätettä. Minäkin kehottaisin, että aloitetaan vain äänestäminen yksinkertaisesta syystä. Budjettivaliokunnassa meiltä tulee lausunto tähän mietintöön. Sekin oli tiukkaa keskustelua, koska neuvosto ja se oli yhtä tiukka kuin aikaisemmin, mutta tässä on yksi ongelma. Torstaina järjestetään koko budjetista konferenssi, eli kuinka paljon rahaa ylipäätään saadaan. Konferenssin osallistujat olisivat varmasti ensimmäisten joukossa, että mennäänkö 5 prosenttia eteenpäin vai 3,16, kuten komissio on sanonut, tai tai 10 prosenttia alaspäin, Jumala varjelkoon. Siksi me olemme esittäneet meidän murheemme, esityksemme, miten on mahdollista hoitaa tämä. Tämä on tarpeen niille ihmisille, jotka ovat budjettia kasanneet. Jos tulee viivästyksiä, niin siitä tulee kuin kana ja muna. He rakentavat rahaa, mutta eivät tiedä, mikä on rakenne sitten rahoissa eri otsakkeissa. Minäkin olin aika harmissani, kun en Ranskaa kauheasti hyvin osa toista vuotta vasta opiskelemaan, mutta tässä oli valtavasti kompromisseja. Eli koordinaattorimme, vastuuhenkilömme ovat kyllä tehneet kompromisseja, eikä tässä ole kauheasti vaihtoehtoja ei tästä enää taistelua tarvitse käydä. Yes, dear colleagues, so we have listened to... Kollegat, nyt olemme kuunnelleet esittelijää, niitäkin kollegoja, jotka... Anteeksi, mitä? Jotka ovat törmänneet tässä ongelmiin tarkistusten yhteensovittamisessa. Siihen liittyy ongelmatiikkaa. Se on haitanut. Sitten on täällä sanottu, että pitäisikö nyt äänestää koska me nyt rekivaliokunnasta annamme lausunnon. Katsottiin tässä myös sääntö. Siellä on yksi sääntö, jossa todetaan 156 kohta 6 muistaakseni, että meidän pitäisi lykätä äänestystä vain siinä tilanteessa, että jokin valiokunnan jäsen toteaisi, että kielellisistä ongelmista johtuen äänestystä pitäisi lykätä. Se on ainoa mahdollisuus. Siis kielellisestä syystä vain voidaan lykätä, mutta hän ei ole esittänyt sen lykkäämistä en ole muodollista esitystä kuullut kielellisistä syistä. Ja nyt kaikki voivat sitten vapaasti kertoa perusteluista puolesta ja vastaan. Me sovimme myös, että ettei tätä ennakkotapauksena pidä. Ymmärtääkseni kaikki mahdolliset esittelyt ovat sitoutuneet, mutta ennen kaikkea koordinaattorit. Meidän pitäisi jatkaa kyllä keskusteluja koordinaattoreiden keskuudessakin tästä aiheesta, mutta nyt kyllä nyt täytyy päättää. Kukaan ei ole muodollisesti esittänyt kielisyistä lykkäämistä, eli äänestämme. Kukaan ei niin tee, eli nyt äänestämme. Toimitamme äänestyksen. It's not this. No, no, no, no. I think Can I get? You, you had it there. I had it again. So uh, it okay. Maybe he took from me. That I'm sorry, was compromise six, who's in... Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta. Kollegat, nostakapa kädet ylös. Vastaan tyhjää hyväksytty. Herra Tirolia. Ei kun anteeksi, kerran vielä. Suullinen tarkistuskompromissi seitsemään Read it. Okay, so you're welcome to read. No niin, lukekaapa se. Euh, dans la phrase euh, considérant que les conditions de départ... Tuossa kappaleessa, jossa mennään ohi syrjäalueilla, se on huomattavasti vaikeampaa kuin on muilla alueilla. Haluaisin sinne muut, niin joillakin sanaa, sanalla korvattaisiin siis muut. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Ei, eli me äänestämme kompromissi seitsemästä näin tarkistettuna suullisesti. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No nyt 76, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 85 puolesta. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan. Niin, herra Tyrolijään, mitä? Oui. Ilman mikrofonia. Est-ce que vous pouvez... Oui dans la phrase euh, s'inquiète du fait que cette dotation on siitä, että määrärahat, joilla pitäisi korjata rakenteellisten haittojen aiheuttamia ongelmia, pitäisi laittaa 50 prosenttia. Nä, se, t- nämä alueet pitäisi korvata käsitteellä harvaan asutut ja syrjäseudut. Vastustaako suullista tarkistusta? Eli me äänestämme tässä tarkistetussa muodossa äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. We, go to amendment 94, 94 seuraavaksi äänet puolesta, vastaan. Vielä kerran, 94 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 93 pitäisi vain äänestää. Has 93 on osa kompromissi kahdeksaa. Aamulla tuli tarkistettu äänestysluettelo ja tämä tarkistus on 19a tarkistuksen. Just can you give me one minute and just... Hetkonen. The name? Apparently there was a formal mistake. Ilmeisesti tässä on nyt muodollinen virhe, tekninen virhe listalla. Karla Valjo tämän korjasi aamupäivällä, mutta ei se muuta sisältöä. Uh, and we can confirm for those who have doubts later on. Ja, ja totta kai tämä hoidetaan sitten Karlan kanssa. So now we vote 98. We voted 94, the last... 94 oli edellä viimeinen. Sitten 96 kollegat, 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 111, 111 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 113 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 114 suullinen tarkistus. Vastustaako joku sitä? Ei. Näin tarkistettuna äänestämme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 14, kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140, 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan hyväksytty ja hyväksytty. Kompromissi 19a. 67, 93, 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 100 12, 112 toinen puolisko äänet puolesta. Tämä täytyy tarkistuttaa koneellisesti. Siis tarkistus 112 toinen osa koneäänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 18.21. Ja nyt 158 puolesta vastaan. Enpä tiedä. Siis puolesta, 158 äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 159 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 mm, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan. Me tarkistamme koneellisesti numeron 171 kai hyväksytty, mutta katsotaan. Äänestys on alkanut. Etenee, etenee ja nyt päättymässä on hyväksytty 24.15. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. But are the Jesus, can Dear colleagues, there is a proposal. There is a pro- on nyt esitetty, että paitsi nelonen, niin kaikki muut ovat poistoesityksiä. Esittelijä esittää, että poistettaisiin paitsi tarkistus neljä. Jos sopii, voisimme yhtenä ryhmänä äänestää lukunottamatta tarkistusta neljä. Yhdestä 45 mutta ei nelosta. Voimmeko näin äänestää? Ai ei. Joku sanoi selvästi ei, vai? So amendment two and four. Kaksi ja neljä erikseen, kaikki muut yhtenä ryhmänä 1-45, yhtenä ryhmänä kuka yhdestä 45 paitsi poikkeukset vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus kaksi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus neljä puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Ja nyt sitten johdantosokappaleet, kompromissi yksi, johdantosokappaleista äänet puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi Uh, kompromissi kaksi, onko tähän suullinen tarkistus vai ei? Ei. Kompromissi kaksi. Anteeksi. Vous avez le... Olkaa hyvä. Suullinen tarkistus vai ei? Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi, ei vaan budjettivaliokunnan esitykset. Esitys neljä. Esitys neljä. Budjettivaliokunnasta hänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten numero kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan raukeaa seuraavaksi. Itren esitykset numero neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Esitys 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Esitys 11 puolesta Vas, 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys koneellisesti äänestys alkaa.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 And uh, we, as we agreed, uh, we, we, we, we draw conclusions. No niin, sitten tästä tehdään johtopäätökset ja jatketaan keskustelua koordinaattoreiden kanssa. Situations like this. So now we move to point 12. Jan. Kohta 12. Jan. Point uh, 12. Uh, dear colleagues. Siis 12. Hyvät kollegat, meillä on tunti 22 minuuttia aikaa kolme mietintöön Riikka Manner käsittelee ETC, että aluekomiteakin esittelijän paikalla. Ja kyse on myös alueiden komiteoiden, komitean lausunnoista. Pyydän heidän esittelijöiden puhuvan lyhykäisesti. Ei nyt lueta ihan koko lausuntoa, vaan niin, että olisi enemmän aikaa käydä keskusteluja. Michael Schneider ensimmäisenä. Michael Schneider toivottavasti on paikalla. Näen teidät. Nyt hiljaisuutta, rauhallista ilmapiiriä, koska me keskustelemme tärkeistä asioista. Aloitetaan EAKRstä kuuntelemalla Schneiderin lausuntoa. Olkaa hyvä. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Herzlich... Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia saamastani kutsusta. Olen täällä nyt ensimmäistä kertaa ja on hienoa, että voimme käydä täällä intensiivistä keskustelua. Tämä on aina minulle suureksi hyödyksi ja opiksi. Kotter-valiokunnassa kaksi viikkoa sitten me hyväksyimme lausunnon, joka liittyy aluekehitysrahastoon. Lissabonin sopimuksen mukaan meitä kuultiin asiasta toukokuussa tämä sitten tulee käsittelyyn alueiden komitean täysistunnossa. Aivan lyhyesti poimin täältä esiin tärkeimpiä seikkoja, jotka ovat tämän lausunnon kulmakiviä. Aikasyistä jätän pois kaiken, joka liittyy yleisasetukseen. Me suhtaudumme koko ehdotukseen myönteisesti. Tämä lähtökohtamme eikä mene yksityiskohtiin. Ensinnäkin artikla 3 asetuksessa. Siinä kysy, on kyse alkeitusrahaston interventioista. Me katsomme, että luokitellut alueet ovat tässä sovelleita sekä kohesiopolitiikan tavoitteiden toteuttamisen kannalta, niin kuin perussopimuksessakin peräänkuulutetaan, mutta myöskin sen osalta, miten toteutetaan Eurooppa 2020 strategiaa. Kiinnitämme kuitenkin huomiota siihen, että tässä on hieman erilainen lähestymistapa kuin mitä komissio on ehdottanut kehittyneiden alueiden osalta. Tässä tarvittaisiin erilaista lähestymistapaa infrastruktuurien osalta, jotka liittyvät kansalaisten tarvitsemiin ja ympäristö, liikenne- ja investointeihin yleisöllisiin palveluihin näillä aloilla. Tämä pätee sekä kehittyneisiin että vähemmän kehittyneisiin alueisiin. Kummallakin pitäisi voida tehdä investointeja. Katsomme myöskin, että tuottavien investointien tukeminen suorien investointitukien kautta pelkästään pk-yritykselle ei vielä riitä, jotta voidaan päästä teollisuuspoliittisiin tavoitteisiin teon aikana. Me katsomme, että myöskin tulevaisuudessa Dass es diese Option geben soll, denn in vielen Regionen, und das wissen die Regionen, die ihre Situation kennen am besten, in vielen Regionen spielen Monilla alueilla investointiin ovat erittäin tärkeitä kehityspoliittisia välineitä. Kyse pitäisi voida suuremmistakin yrityksistä, koska suuret ovat kuitenkin pienten ja keskisuurten yritysten toimeksiantajia, nämä ovat alhankkijoina, joten suurempien yritysten tukemisen kautta voidaan epäsuosittu tukea pienempiä ja keskisuuria. Katsomme niin ikään, että tuottavien investointien tukeminen pitäisi ottaa avainasemaan ja samanaikaisesti pitäisi perustaa ja laajentaa yrityspohjaa ja monipuolista yritysten toimintaa siten, että otetaan käyttöön palveluiden ja tuotteiden osalta lähestymistapaa, joka johtaa pysyvien työpaikkojen syntymiseen. Ja kun tarkastellaan on kehitysrahaston myöntämää tukea siinä muodossa, mitä komissio ehdottaa, ja sen kun on kyse yrityksien tehtävistä investoinneista, kun tarkastellaan uusia yrityksiä, niin nähdäkseni tässä suhteessa komission ehdotukset eivät ota huomioon eri alueita riittävällä tavalla. Ja toinen seikka, joka liittyy interventioihin, on tutkimuksen ja tuotekehityksen tukeminen. Tässä ei pitäisi rajoittua julkisten laitosten tukemiseen. Me katsomme päinvastoin, että myöskin yksityisellä puolella on tutkimuslaitoksia, jotka olisivat rahoittamisen ja tuen arvoisia ja erityisestikin silloin kun on kyse yhteis- yhteisistä tutkimushankkeista yksityisten ja julkisten laitosten, esimerkiksi yliopistojen kanssa tällaisessa, tällaisessa se mahdollista. Sitten tämä oli artiklasta kolme. Sitten artiklaan neljä. Alue- tai aihekohtainen keskittyminen. tämä, nämä teema-alueet, jotka ovat erittäin tärkeässä asemassa aluekehitysrahasto asetuksessa. Me suhtaudumme tähän erittäin kriittisesti tähän artiklaan neljä. Me katsomme kyllä, että periaatteessa tämmöinen temaattinen keskittyminen tiettyihin aihealueisiin on järkevää ja tarpeellistakin. Kuitenkin Keskeinen tehtävä, joka liittyy määrärahojen jakamiseen ja kiintiöihin ja investointipiroteihin. Tässä emme suhtaudu tähän niin tiukasti. Me hylkäämme komission lähestymistavan. Alueellisesti pitäisi pohtia, mitkä hankkeita tai teema-alueet olisivat tarpeellisia niin, niitä ei liikaa keskitytä. Painopistealueita artiklassa 4 pitäisi, tai ei pitäisi näin keskittää tätä asiaa, vaan pikemminkin pitäisi kumppanuus ajattelun pohjalta kehittää asiaa siten, että alueellinen, paikallinen ja kansallinen, kansallinen taso kukin omaavat oman roolinsa suunnitteluvaiheessa silloin, kun kehitetään alueellista kehitysstrategiaa. Kaiken täytyy voida olla mukana myötä vaikuttamassa ja yksittäiset prioriteetit sekä poliittisten tavoitteiden että Euroopan 2020 strategian osalta pitäisi voida asettaa paikan päällä. Ja tästä päädymme siihen, että kohta artiklan ei pitäisi miltei täysin poistaa. Ensimmäinen lause siihen voidaan kyllä jättää. Tämä erittäin tiukka asenne. Olen keskustellut komissaari Haan, Haanin kanssa ja tarjonnut hänelle sellaista vaihtoehtoa, että toukokuussa täysistunnossa me pyrkisimme saamaan aikaan tähän kompromissiratkaisun vielä niin, että hänen ehdotuksensa voisi tässä olla mukana siten, että elementtejä siitä otettaisiin mukaan kompromissiin ja 80 prosenttia kiintiö olisi investointipyrittäjiä varten, kehittyneitä alueita varten, niin että tässä olisi hieman joustoa enemmän sosiaalirahastoa osuuden suhteen ja että tukimahdollisuudet, jotka olisivat sellaiset, jotka tällä hetkellä keskitytään pk-yrityksen, hieman voitaisiin laajentaa niin, että voidaan sitä suuremmankin luokan infrastruktuurin in, in, investointeja, toisin kuin komissio. Äh, Sitten vielä lopuksi kaupunkien kestävä kehitys äh, artikla 7. Tässäkin me katsomme, että tässä ei pitäisi liikaa keskittyä tiettyihin seikkoihin kaupunkien äh, kehittämisessä, vaan pikemminkin pitäisi mahdollistaa se, että alue, alueilla ja jäsenvaltioilla olisi suurempi vastuu siitä, miten operatiivisten ohjelmien puitteissa varmistetaan kaupunkien kestävä kehitys. 5 prosenttia mielestäni ei ole tämä, ei tässä ole hyvä raja-arvo. Ja katsoisimme, että vien yksityiskohtaisesti pitää tässä säädetellä, vaan pikemminkin hajotetamalla tavalla pitäisi kehittää tätä seikkaa ja kumppanuussuhteita pitäisi edistää niin, että ei keskitytä pelkästään vain ja ainoastaan kaupunkialueihin, vain kaupunki ja lähialue ja maaseutu lähellä kaupunkia pitäisi ottaa mukaan tähän kumppanuussuhteeseen. Tässä yhteydessä katsomme, että tämä luettelo alustava luettelo kaupungeista ei ole tarkoituksenmukainen. Tiettyä avoimuutta tähän pitäisi ainakin jättää tai joustavuutta esimerkiksi, että tämä olisi vain alustava, indikatiivinen luettelo, tämä kaupunkien luettelo. Tämä luettelo pitäisi antaa. Mitä tulee sitten kaupunkien kehittämiseen ja yhdennettyyn alueelliseen investointiin? anti pyrkimykseen, niin kuin artiklassa 9 yleisesti todetaan. Sen osalta me katsomme, että tämän ei pitäisi olla sitova tai velvoittava tämä toimija, vaan pikemminkin tämä pitäisi olla vaihtoehtoinen optio. Hallintoviranomainen, joka toimii alueella ja va- vastaa rahoituskysymyksistä, pitää määritellä paikallisella tasolla siten, että otetaan huomioon institutionaalinen ja tekninen kapasiteetti josta alue itse voi päättää ja myöskin siitä, missä määrin tehtäviä delegoidaan milkin tasolle. Tämä kehitysfoorumi artiklassa kahdeksan Siitä katsomme, että emme oikeastaan näe tarpe- tarvita tällaiselle foorumille. Näkemysten vaihtoa varten on myös tämä hieno Urbakta-ohjelma, jonka, johon osallistuneet ovat sanoneet, että tämä on aivan erinomainen tapa te- tehdä yhteistyötä, että naiset ja Meillä on eurooppalainen elin, joka niin ikään edustaa kaupunkia, eli alueiden komitea. Kaupunkien edustajat, Liisabonin, Frankfurtin ja muiden pormestarit voivat tehdä yhteistyötä alueiden komitean puitteissa ja myöskin sitten tehdä yhteistyötä komission kanssa. Ja tuo elin voi oikeastaan tehdä jo paljon, mitä tuo foorumi teki sitä komissio nyt ehdottaa. Sitten vielä viimeinen kommenttini artiklaan 10 asetusehdotuksessa. Totean sen, että kyse on säännöstä, joka koskevat alueita, joilla on joko luonnonhaittoja tai väestökehitykseen liittyviä haittoja. Omassa lausunnossani, oma lausuntoni yhteydessäni niin järjestimme kuulemistilaisuudessa tarkastelimme väestötieteellistä äh, kehitystä muilla alueilla kuin mihin yleensä on keskitytty. Ja siellä havaittiin, että on koko joukko eurooppalaisia alueita, joilla demografinen väestön ikääntymisprosessi etenee. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kehitys on, on väkisinkin menossa alaspäin ja on tulossa takaiskuja taloudellisen kehityksen kannalta noilla alueilla väestötieteellisen kehityksen vuoksi. Ja me katsomme, että nyt pitäisi varmistaa se, että kun alikehitysrahoja käytetään, pitäisi ottaa huomioon uudet demografiset haasteet klassisten haasteiden lisäksi mutta on olemassa myöskin uusia väestörakenteeseen liittyviä haasteita, jotka täytyy ottaa huomioon aluekehitysrahaston yhteydessä. Jokaista herättää. Ne, jotka kiinnostavat lausunnostamme, voivat siihen tutustua. Me olemme tehneet johonkin artikloihin konkreettisia tekstimuotoehdotuksia. Tiedämme kyllä, miten hankala tämä menettely on, mutta näin tällä hetkellä emme voi muuten toimia. Ja mielelläni toivoisin, että tutustuisitte meidän lausuntoamme. Olemme toimittaa sen teillekin. Ja toivottavasti voimme olla teidän kanssa jatkossakin läheisessä yhteistyössä heillä Oroplit. Jan, the floor is yours now. <coughs> Yes, thank you, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää alueiden komitean esittelijä konkreettisista ja konkreettisista esityksistä. Me olemme jo jonkin aikaa tehneet yhteistyötä kantojen vaihtamisessa ja emmekä nyt mene samaan suuntaan. No yksityiskohdista. Tässä on jotain järkevääkin, joihin esittelijä voisi paneutua. On erittäin tärkeää, että myös meidän mietinnössämme se huomioidaan parlamentissa ennen kaikkea kolme artiklan ongelmat, soveltamisalaa, tuen soveltamisalaa. Totta kai tämä on kielteistä ja myönteistä. Kielteistä on kielto investoinnille infrastruktuuriin, peruspalveluihin liittyen ympäristössä liikenteessä. Ja me juuri kuulimme komission jäseneltä, joka on vastuussa ilmastonmuutoksesta, että tällainen kielto on asetuksesta siitä syystä, että meillä on tämä liikenneväline olemassa – Eli on nähtävissä, jos on infrastruktuureja, jotka tarjoaa palveluja, varsinkin liikenteessä, mutta tieto- ja viestintätekniikassakin. Se tulee toisesta välineestä. En usko, että tämä on ainoa syy. Vai yksi syy on se, että meillä on tässä toistoa nykytilanteesta, että on kielletty että kehittyneet alueet voivat perusrakenteisiin sijoittaa. Kun ajatellaan, että meillä tulee viestiä yhä enemmän kehittyneiltä alueilta, ettei sen näin tiukkaa pitäisi saada olla, että niin kielletään tämän tyyppiset investoinnit. Minä olen samaa mieltä. Tilanne on muuttumassa. Meillä nyt uusi tilanne on kriisi käsillä, ilmastonmuutos ja niin edelleen. Totta kai tämä täytyy selvittää, onko todella tarpeen. Mutta ei tässä nyt pitäisi ovia sulkea top tykkänään. Tämä koskee myös suuryrityksiä. Muistutettakoon siitä, että on kokonaan kielletty suuryrityksiin tehtävät sijoitukset mahdollisesti tuotantosijoituksia pk-yrityksiin. Sitten syrjäisimmät alueet. Syrjäisimmät alueet ovat asemassa, että ei näin pitäisi olla. Suuryritykset tekevät paljon yhteistyötä pk-yritysten kanssa. Jos suuryritykset kokonaan jätetään tämän ulkopuolelle, niin esimerkiksi eri tuotantoalueen edustaja kävi luonani syrjäseudulta. He sanovat, että suuret monikansat yritykset ovat myös syrjäisimmillä alueilla toiminnassa, eikä niitä saa sulkea pois. Ehkä voidaan miettiä uutta sanamuotoa ja esittää, että suuryritykset, isot firmat tuotantoyrityksessä ovat kytköksissä myös PK-yrityksiin ja silloin niitä saa sulkea pois. Ei se helppoa ole tiedä, mutta usein PK-yritykset ovat nimenomaan tuotantopuolella ja riippuvat suuryrityksistä. Kyllä tähän täytyy löytyä nyt jonkinlainen sopu. Muistutettakoon myös, että ei tästä ole suljettu pois suuryrityksiä, kun ajatellaan tukea tai tai siis kun ne tarvitsevat tukea ja palveluita yrityksille. Tässä puhutaan nimenomaan pekuyrityksistä. No, tämä ensin. Sitten toiseksi yksi kriittinen juttu. Esittely on esittänyt, että nelosartikla kokonaan poistetaan, koska meillä on yhteisvetysmenettely neuvoston kanssa. Me olemme saaneet neuvostossa sellaista viestiä, että neuvostossa ei ole mitään tähän otettu kantaa sen enempää. Useimmat jäsenvaltiot suostuvat että pitäisi olla temaattista keskittämistä. Nyt on kyse vain millä tasolla ja kuinka tiukkana. Minä uskon, että meidän täytyy tehdä päätös, että joko muutetaan prosenttilukua 80, 60 tai 70, sama logiikka siis, mutta prosenttimäärä eri. Tai voimme esittää, että pitää keskittää mutta täytyy miettiä mihin teemoihin sitten, niin se riippuisi kumppaneista. Esimerkiksi voitte ottaa 1, 3, 4, 1, 3, 5, 1, 3, 6, 1, 3, 8. Kuitenkin keskittämistä tarvitaan. Valinta teemoista ei olisi niin tiukka enää. Energiatehokkuus ehkä olisi yksi kuitenkin. Eli tässä on pari mahdollisuutta. En usko, että tällainen äärimmäinen esitys olisi edes mahdollista, mutta olen samaa mieltä, että 80 prosenttia, kun kaupunkiliikenne on poissuljettu, niin emme sitä voi hyväksyä. Totta kai, kun minä totesin, vähähiilinen liikenne kaupunkissa ei tarkoita peruspalveluita, tätä välinettä, koska se on nyt pois Tämä on tärkeä, tämä neljä artiklaa. Ne, viisi artikla, kuuluisa kaupunkialueen artikla, siitä puhuttiin eilen ja muistuttaisin, että minun esitykseni olisi, olemme tästä samaa mieltä, että ensinnä kumppanuussopimuksissa, siis yleisasetuksessa, on se, ja alueiden komitea lienee on aika tiukka näissä, myös me luotamme teihin. Ensinnäkin minä noudatan samaa linjaa ja luovutan se kokonaan luettelosta. Ei edes suuntaantavasta luettelosta puhuttaisi, koska sehän voi merkitä ihan mitä tahansa. Koska esitän, että se poistetaan kokonaan, niin puhutaan vain kriteereistä, luetteloa kriteereistä. Erityistoimet 5 prosentin kanssa ja 5 prosentin erityistoimet minun esityksessäni valiokunnalle liittyy funktionaalisiin kaupunkialueisiin. No, mitä ne olisivat sitten? No, niistä päätetään sopimuksen tasolla, kansallisissa sopimuksissa, siis minkälaisia alueita otetaan. Joko pienet kaupungit ja ympäristö, tai kuten komissio on esittänyt, että kaupunkiosakin, kaupungin osakin voisi tulla kyseeseen, joka tekee yhteistyötä ympäristönsä kanssa. Funktionaaliset alueet 5 prosenttia käyttäen tätä aika hankalaa iti-menetelmää. Minä en ole tässä muuttanut kantaani edes komission kommenttien jälkeen. Minä esitän mietinnössäni mahdollisuutta kaupunkialueilla saada myös yleiskattava tuki. Ei velvoitetta, mutta mahdollisuus. Että tässä olisi erilaista delegointia jossakin jäsenvaltioissa. Alueet ovat valmiita antamaan vallan kaikki kaupungeille. Osissa vain osittain delegoidaan. Eli kyse on viidestä prosentista. Ja totta kai loogisesti ottaen olen toki samaa mieltä, että jos luovutaan luettelosta, pitäisi myös foorumista, platformista luopua. Se on kaupunkia varten, jotka ovat luettelossa. Eli tapa arvioida, seurata ja niin edelleen. Muut voivat sen hoitaa. Joko Urbakt tai jotkut muut rakenteet, joita on jo olemassa. Ei pitäisi itse lakitekstiin luoda mitään. Tämä ei ole mitään selitys, vaan tämä on säädöstekstiä. Ja siellä ei pitäisi uusia foorumia luoda. Lopuksi teidän esityksessänne ja selityksessänne ja, ja paperissakin on on se, että indikaattoriin suhtaudutaan myönteisesti. No, mietitään siitä, koska minä en suhtaudu kovin myönteisesti indikaattoreihin. Ne ovat EAKRS, mutta niin yleisluonteisia, eivätkä kaikki liity konkreettisiin investointipainopisteisiin. Indikaattoreita kohtaan on aika kriittinen. Pyydän, voisitteko miettiä vielä uudelle indikaattoreita, koska niitä esitetään eri aloille – kuin mitä asetuksessa on. Esimerkiksi asetuksessa ei ole kaupunkipolitiikkaa, mutta meillä on indikaattoreita kaupunkipolitiikkaa varten, siis metrimäärä. Ei kovin sofistikoitua, ainakaan indikaattorina, jos ajatellaan kaupunkialueiden määrää. Mikä indikaattori se nyt on? Kaupunkialueiden määrä ja niin päin pois. Tämän halusin sanoa. Kiitoksia ennen kuin Rouva Westfalen puhua ja Sanchez Smith, niin pienistä ja suuryrityksistä ei pidä paikkaansa, että suuryritykset eivät voi saada tukea uusissa jäsenvaltioissa lähentymisalueilla. Tämä kyllä on mahdollista, mutta se on ehto. Pelkona oli, että ne lähtisivät, kun tukea tulee suuryrityksille noilla alueilla noissa maissa – Siinä tuli erityislauseke niin, että uusissa jäsenvaltioissa jo sitouduttiin myös alueella, että aina tarkistetaan, kun tulee investointi, että se ei liity yrityksen poismenemiseen, ettei työpaikat vähene. Me olemme tästä keskustelleet useaan otteeseen täälläkin, mutta tässä on pantu rajakin kaikissa jäsenvaltioissa 60-70 prosenttia pitää olla pk-yrityksiä, ja sitten sen päällä suuryritykset. Mutta totta kai tähän liittyy totta kai tämä kysymys on tärkeä. He ottavat sen esille itsekin, varsinkin innovaatioiden yhteydessä, yhteydessä pk-yrityksiin. Suuryritykset auttavat niitä pääsemään tähän globaaliin tuotantoketjuun osaksi maailmantaloutta. Siksi suuret yritykset ovat tärkeitä nekin. Ehkä tässä jonkinlaista ehdollisuutta voitaisiin miettiä myös täällä. Rova Westfalen. Paljon kiitoksia ja kiitokset herra Schneider. On mukavaa tavata yhdessä alueiden komitean kanssa. Tämä on järkevää. On ihan hyvä vaihtaa näkemyksiä, mielipiteitä ja monet aiheet, jotka mainitsitte, niin, ja itse asiassa koko alueiden komitea ovat minulle tärkeitä. No ensinnäkin nämä infrastruktuurit, niin minä en äh, myöskään näe, että äh, rikkaimpiin alueisiin ei voisi enää investoida. Nämä peruspalvelut, jotka koskevat ympäristöä, liikennettä ja kommunikaatiota, niin näihin pitäisi olla määrärahoja saatavana. Ja sitten, mm, jos katson omaa aluetta, niin esimerkiksi laajakaistan rakentaminen ja sitten kestävät ratkaisut vaikkapa lähiliikenteeseen, niin niistähän on jo keskusteltukin tänään. Ja sitä paitsi väestön kehitys on myöskin demokraattinen kysymys niin, että Tästähän syntyi itse asiassa aika hauska sanaleikkikin monilla kielillä. Ja to, todellakin minustakin tämä väestönkehityskysymys on hyvin tärkeä. Olen samaa mieltä myös alueen komitean kanssa siitä, että väestönkehityksen pitäisi olla tärkeämmällä sijalla asetuksessa. Eihän voi olla niin, että asetusehdotuksessa mainitaan vain sivumennen väestönkehitys, kun kyseessä ovat kuitenkin alueet, joilla jo nyt on yhä, asutan yhä harvemmin asutulla alueella. Ja nuorison maalta pako monilla alueilla on sellainen kysymys, johon aluekehitysrahaston pitäisi reagoida. Ja sitten myös Jan Olbrich jo tähän viittasi ja tekin mainitsitte tuon kaupunkien tukemisen, se on mielestäni myöskin tärkeä asia olen ihan sitä mieltä, että kaupunkien e- tukeminen pitäisi mainita aivan ekspetistisesti asetuksessa. Ja viiden prosentin tavoiteluku on mielestämme periaatteellisesti hyvä, mutta toisaalta se ei ole mielestäni mikään kaupunkien etuoikeuttaminen, eikä se synny maaseudun eikä sitä tehdä maaseudun haitaksi, vaan se osoittaa vain sen, miten tärkeitä kaupungit ovat mutta toisaalta kaupunkien tukemista pitäisi olla tarjolla kaikille kaupungeille, olivat ne sitten pieniä kaupunkeja tai metropoleja. Eilenhän ö, todettiin, että tuo mm, ö, luettelo ö, artiklassa 7 ei voi olla tyhjentävä. Eikä minulle syntynyt myöskään sellaista käsitystä, että ö, meille tällä valiokunnassa tuo luettelo olisi mitenkään välttämätön. Ja sitten tämä kaupunkikehitysfoorumi. Tarvitaanko sitä nyt aivan välttämättä ja mitä mm. tarkoitusta se palvelee? Ei tullut ihan selväksi. Eilen myöskin todettiin monta kertaa se, että voi olla muitakin vaihtoehtoja, joihin myös Jan Olbricht juuri viittasi. Muutamat ö, kysymykset ovat sellaisia, joista meidän varmaan pitää vielä keskustella. Esimerkiksi yritysten tukeminen olisi tällainen aihe. Meistäkin tällaiset ö, yksittäisten yritysten tuet, niiden täytyisi olla mahdollisia pk-sektorilla eikä pelkästään tällaiset yritysten käynnistämistuet, koska pk-yritykset ovat meidän yrit- taloutemme perusta ja tärkeä työllistäjä EU-ssa. Ja sitten isojen yritysten tukemiseen suhtaudun sitä vastoin hyvin skeptisesti. Viime vuosina on ohjattu määrärahoja näihin yrityksiin ja olen sitä mieltä, että veronmaksajia niitä välttämättä tarvitse tukea. Myös nämä indikaattorit, näihinkin äsken viitattiin, ne ovat aihe, josta pitäisi vielä keskustella, koska muutamat indikaattorit, niitä varmasti pitää työstää vielä. Ja sitten vielä meitäkin vähän häiritsee kyllä tämä keskeinen ohje tälle ohjelmakaudelle kaupunkien kiintiöistä 2020 tavoitteet ovat tärkeitä ja sitä paitsi me pidämme hyvänä myöskin näiden ehdotusten ympäristöpainotuksia. Aluekehitysrahastossa pitäisi kuitenkin pyrkiä tasapainottamaan epätasapainoa alueiden välillä tukemalla niiden kehitystä ja mukauttamalla alue, alueet taloutta. Se löytyy artiklasta kaksi ja sen pitäisi olla tässä johtotähtönä. Tähän varmasti voidaan päästä, jos alueet, jos tähän ei varmaan voida päästä, jos alueelle ei saada joustaa, koska joillakin alueilla varmasti on jo vastattu näihin haasteisiin enemmän kuin toisilla, ja joilla sitten toisaalta myöskin pitää kiireellisemmin toimia kuin toisilla. Saksan osavaltioiden osalta varmasti tällainen liikakeskittäminen saattaisi myöskin olla hyvin hankala toteuttaa. Kiitoksia. Hyvät kollegat, vielä kolme. Karamaren, Sanchez Smith ja Cornelia Ernst. Lambert van Nistelrooy, haluaako joku vielä puhua? Nyt täytyy sulkea puheluettelo. Kyllä, on rikka. No niin, emme välttämättä pysty keskustelemaan ihan kaikista ennen 12. No katsotaan mitä ehditään ja sitten lykätään iltapäivälle muut. No niin, Riikka Manner, on täällä myös Alden Varjoset. eli sinun vuorosi nyt. Kiitoksia puheenjohtaja alueiden komitean esittelijälle erinomaisesta ää, tuotoksesta, erinomaisesta paperista. Siitä varmasti on hyötyä myös jatkokeskusteluissa. Ja kiitoksia myös Jan Olbrichtille raportöörille erittäin selkeästä esityksestä ja tarkennuksesta. Oikeastaan, koska aika on rajallinen, niin tulen käymään, käymään hyvin nopeasti muutamia muutamia pääasiakohtia läpi. Ensinnäkin, <clears throat> mitä tulee tähän infraan ja, ja rahoituksen käyttämisen infraan myös kehittyneemmillä alueilla, niin ehdottomasti myös itse olen sitä mieltä, että se tulisi olla mahdollista. Ja niin kuin äskeinen puhuja mainitsi, niin, niin olisi myös tärkeää, että pysyttäisiin käyttämään muun muassa laajakaista yhteyksiä sillä tavalla avaamaan myös pullonkauloja, mitä tulee sitten yritysten menestyksen ää, estämiseksi mitä tulee sitten tähän väestökehitykseen, <clears throat> mikä myös nousi esille, niin myös tuen sitä lämpimästi, että tämä voitaisiin huomioida entistä paremmin myös sitten tulevalla kaudella. No sitten mitä tähän kaupunkiasiaan tulee, tästähän puhuimme jo eilen ää, pidempäänkin. Kannatan myös hyvin lämpimästi sitä, että tästä luetteloinnista luovutaan ja puhutaan selkeästi kriteereistä, niin kuin esittelijä tuossa äsken totesi. Mutta sitten kun kriteereitä lähdetään luomaan, niin on tärkeää, että tosiaankin otetaan huomioon sitten eri maiden erilaiset kaupunkirakenteet. Sitten tästä viidestä prosentista on erittäin hyvä, että siitä päätettäisiin näissä kansallisissa sopimuksissa, niin kuin esittelijä myös mainitsi, ja tätä voin lämpimästi tukea. Tällä tavoin saataisiin myös nimenomaan jäsenvaltioiden erilaiset tilanteet entistä paremmin huomioiduksi, ja se varmasti toimisi paremmin kuin mitä tämä komission esittämä tämänhetkinen malli. Ja en myöskään kannata, niin kuin eilenkin sanoin, niin tätä kaupunkiplatformia. Mielestäni se ei tässä tapauksessa niin ole toimiva. Sitten Muutamalla sanalla oikeastaan näistä investointiprioriteeteista. Ensinnäkin, mikä nyt on keskeistä aluekehityksen näkökulmasta, niin on tärkeää, että, että entistä enemmän laitetaan painoarvoa näihin innovaatiokeskittymiin ja tällaisten innovaatioalustojen luomiseen ja tukemiseen nimenomaan älykkään erikoistumisen strategian mukaisesti. Ja tässä nimenomaisesti on tärkeää eri alueiden toimijoiden verkostoituminen, eri klustereiden rakentaminen ja tukeminen sekä myös tämmöinen kapasiteetin entistä vahvempi rakentaminen. Ja hyvin tärkeää on myös se, että EAKR-rahoituksella e olisi entistä voimakkaampi vipuvaikutus, eli saataisiin houkuteltua mukaan myös näitä muita rahoituslähteitä. Tulee myös korostaa entistä voimakkaammin yksityisen ja julkisen sektorin rahoitusyhteistyötä tässä tapauksessa. Ja näiden edellä mainittujen elementtien lisäksi mielestäni tarvittaisiin entistä voimakkaampaa painotusta myös näiden sosiaalisten innovaatioiden ja käytännönlähtöisten innovaatioiden kehittämiseen myös sitten tämän EAKRn osalta. No sitten mitä tulee näiden PK-yritysten kilpailukyvyn parantamiseen, niin mielestäni olisi erittäin tärkeää, että uusien ja nuorten kasvuyritysten liiketoimintaosaamista vahvistettaisiin voimakkaammin ja tuettaisiin näin kasvua alueellisten ja toimialakohtaisten pääomasijoitusrahastojenkin avulla. Sitten mitä tulee näin pk-yritysten tuotekehitykseen, prosessien ja kasvun kansainvälistymisen ja kokonaisvaltaiseen kehittymiseen, niin mielestäni tässä myös, myös tulisi entistä voimakkaammin tämä tulisi ottaa huomioon ja myös hyödyntää näitä erilaisia verkostoja ja kehittämishankkeita myös EAKRn osalta. Ää, erityisen tärkeää olisi, että, että kun puhutaan palveluiden kehittämisestä, niin mainitaan myös tämä tuotekehitys voimakkaasti tässä rinnalla. Se, mitä tulee tähän vähähiilisen talouteen siirtymiseen ja sen tukemiseen <clears throat> osaan näitä, näitä investointeja, niin, niin sitä myös kyllä tuen hyvin lämpimästi. Ja on tärkeää, että tähän, tähän saadaan panoksia. Se, että kuinka, kuinka paljon tähän sitten, sitten koron merkittäisiin niin sanotusti rahaa, tai kuinka sitä jaettaisiin, se on totta kai sitten, sitten vaikea kysymys, sitä keskustelua pitää vielä käydä, mutta näkisin, että on tärkeää, että myös mitä tulee tähän vähähiiliseen, vähähiiliseen talouteen ja, ja vihreään talouteen, niin koko Euroopan laajuisesti kaikilla alueilla pystyisimme laittamaan panoksia entistä voimakkaammin myös sille sektorille. Tässä lyhyesti ja toivon, että keskustelua voidaan sitten myöhemmin vielä jatkaa raporttorin kanssa. Merci Madame la, Présidente. Euh, Kiitoksia puheenjohtajalle. Minä olen aivan samaa mieltä kollegani herra Olprichtin näkemysten kanssa. Ensinnäkin, missä määrin on tarve luoda tällainen foorumi. Ensinnäkin minun mielestäni siihen liittyy menetelmäongelmaa. Meillä on ollut luettelo kaupungeista, jota ei tietenkään voida laatia ennen kuin on lyöty lukkoon strategiat, integroidut strategiat. Toisin sanoen, nyt on kyse johdonmukaisuudesta kehityksessä eri alueillamme. Siksi minä uskonkin, että on enemmän kuin tarpeen, että alue- ja paikallisviranomaiset olisivat mukana myön neuvotteluissa jäsenvaltioiden kanssa. Olisin halunnut, että kaupunkiulottuvuus olisi tullut esillä myös paremmin alueiden komitean lausunnossa, kun kanta otetaan asetuksen Komissio on peräänkuluttanut sitä omassa julkaisussaan City of Tomorrow. Minun mielestäni sen täytyy olla mukana, kun integroituja strategioita määritellään, foorumia määritellään ja niin edelleen. Muutama kysymys vielä. Nimittäin minun mielestäni, siis puhun edelleen tästä foorumista, platformista ja kaupunkin näkyvyydestä. Jos todella luettuna laaditaan, jotta kumppanuuksia voidaan luoda ja toteuttaa integroituja strategioita, niin häviäkö Urban? Minun mielestäni se on vaarana. Urban on ollut erittäin hyvä väline. Seuraavaksi, jos ajatellaan vielä näitä ensisijaisia painopistealueita sijoituksissa. Mielestäni alueiden komitea on varmasti huomannut sen päivittäin, ja me olemme täällä ottaneet ongelmat, jotka liittyy asuntotuotantoon ja se energian saannin epävakaisuus, jos ajatellaan peruskorjaamista ja työllisyysbuumia, kun halutaan puuttua energiakysymyksiin myös ilmastopolitiikan näkökulmasta, niin tämä pitäisi olla etusijalla. Lopuksi vielä liikenneperusrakenteista. Mikä vaikutus on integroituilla strategioilla? Mitä konkreettisesti voidaan kaupunkialueet saada mukaan, kun ajatellaan liikenneintegraattoreita, siinä puhutaan matkustajien liikennästä, jos on kyse liikennevälistä, jotka saavat tukea. Mitä se tarkoittaa konkreettisesti? Ei tätä ole selvästi tuotu julki minun mielestäni. Sitten teemojen keskittämisestä. 15 artiklasta puheen ole varsinkin. Siinä täytyy tehdä erot prosenttimäärissä, kun on kyse alueesta, kun ovat joko kehittyneitä tai ei kehittyneitä. Ehkä alueiden komitea voisi tehdä ottaa kantaa. Kiitos. Uh, äh, Sanchez-Schmidt. Maria Sanchez-Smith. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia. Haluaisin korostaa kolmea asiaa. No ensimmäinen saattaa olla sellainen, mikä on toistettu jo monta kertaa, se, että saa myöskin perusinfrastruktuureihin, energian ja telekommunikaatioon investoidaan kehittyneillä alueilla. Tämähän on tullut alueiden komitean mietinnössä esille ja varmaan me suurin osa olemme asiasta samaa mieltä. Ja sitten toiseksi se, että saisi ö, laajemminkin kehittyneellä alueella ö, tätä investoin, näitä investointeja laajentaa esimerkiksi mm, tietoja viestintätekniikoihin. Ja sitten kulttuuri näyttää jäävän ikään kuin vähän lapsipuolen asemaan. Ei ole mitenkään johdonmukaisesti ja strategisesti otettu sitä huomioon. Ainoastaan artiklassa 6 on mainittu kulttuurisen perinnön suojelu ja edistäminen. Eli tätä pitäisi vähän laajentaa temaattisessa luettelossa niin, että voitaisiin huomioida kulttuuripalvelut ja kulttuurituotanto. Ja itse asiassa me olemme laatineet tästä yhden mietinnönkin, jossa sitä on korostettu Mm, tällaisen luovan talouden ja kulttuurin merkitys voisi olla erittäin tärkeä myöskin rakennepolitiikassa. Kiitoksia. Madame Cornelia Ernst. Rouva Cornelia Ernst. Zunächst mal auch Dank an den Kiitoksia ja kiitokset tosiaan myös alueiden komitealle. Tässä tuli selvää puhetta ja on ihan hyvä, että tosiaan tehdään ihan radikaaleja tarjouksia ja sitten ruvetaan neuvottelemaan. Näinhän se monesti pelaa. Ja monista asioista olemmekin samaa mieltä. No, monilla alueilla pitäisi tietysti pystyä rahoittamaan tällaiset peruspalvelut. Siitä olemme varmasti samaa mieltä. Sitten PK-yritykset. Ja se, että vain PK-yrityksiin keskitytään, niin varmasti meidän pitäisi tässä vähän laajentaa tätä lähestymistapaa ja ottaa huomioon myös isommat investoinut isompiin yrityksiin. Niillähän on juuri merkitystä alueiden kannalta ja myöskin yritysrakenteen kannalta alueella. Eli varmasti tarvittaisiin kuitenkin investointeja ja myöskin ohjausta vähän e, isommillekin yrityksille. Sitten ei saisi keskittyä vain näihin julkisiin tutkimuslaitoksiin. Minusta tuntuu, että tässä pitäisi käyttää mallina vähän edellistä asetusta, jossa sanottiin, että yksityiset tutkijalaitokset, erityisesti yhteisissä hankkeissa julkisten tutkijainstituuttien kanssa, voisivat myöskin saada tukea, ainakin tällaista voisimme esittää. Sitten nämä kol, tähän kolmeen tavoitteeseen keskittyminen, siinä ei ole mielestäni mitään järkeä eikä sillä ole mitään perustetta. Me olemme melkein kaikissa neuvotteluissa kuitenkin sanoneet, että tällainen keskittäminen ei ole järkevää ja se pitäisi selvästi sanoa nyt. Sitten mitä tulee näihin investointiprioriteetteihin, niin tämä 80 10 prosentin raja. Ei siinäkään ole mitään erityistä perustelua. Se voisi yhtä hyvin 60 tai 70kin. Siis prioriteettehan on, niitä kannattaa hyödyntää ja nämä tietysti kaikki liittyvät loppuviimetteksi Eurooppa 2020 strategiaan. Eli en tiedä, minkä takia sitten jokin prioriteetti pitäisi jättää huomiota, Kyllä se pitäisi näissä ohjelmissa sitten selvittää, mitä oikeastaan halutaan. Sitten kaupunkiulottuvuus. No tietysti tässä varmasti pitäisi tämä luettelo poistaa. Olen siis Olbrechtin kanssa samaa mieltä, että luettelo pois. Ja samoin tämä aluekehitysfoorumi, koska se on hyvin häiritsevää. Siis voimme tietysti sanoa, että alueiden komitea voi huomioida sitten voimakkaammin nämä kaupunkien kehityksen kysymykset, mutta sitten tällainen lähestymistapa saattaa kuitenkin vain turhanpäiten aiheuttaa hämmennystä ja asettuipa itseään vastaan. No sitten väestökehitys totta kai täytyy tehdä enemmän. Sitä ei ole nyt riittävästi huomioitu. Eli täytyy käsitellä niitä alueita, joilla tämä on aivan erityinen ongelma. Näitä meillä on esimerkiksi Saksassakin idässä. Ja, ja tätä kysymystä pitää kyllä tosiaan vielä enemmän miettiä. Eli tämä muotoilu ei suinkaan riitä. Kiitos. Kiitos vielä. Kaksi puhujaa. Puhukaapa mahdollisimman lyhyesti. Sen jälkeen puhuu komissio Jan ja Michael, Thank you, <laughs> thank you very much. Kiitoksia kovasti. On hyvä, että tulee konkreettiset tarkistuksia yleisasetukseen ja EAKRn erityissääntöihinkin. No en ruveta toistamaan mitään. Haluaisin tietää, mitä ajattelee alueiden komitea kun ajatellaan älykästä erikoistumista ja menetelmiä siinä, sehän on ennakkoehto, että rahaa saa. Se on menetelmä ja haluaisin tietää, mitä te siitä ajattelette. Toiseksi, iltapäivällä meillä on kuuleminen ja toukokuussakin on tulossa kuuleminen aiheesta, jota ei komissiossa olla aja, ajas, ajoissa käsitelty. PK, Tekoista ja KRstä ja näkymistä tästä näkökulmasta. Komissio on laatimassa päivällistä asiakirjaa pääsiäisen nurkilla, näin on luvattu. Minä kysyisinkin, nyt jotain on tekeillä. Nyt kaikki pannaan EU 2020 pakettiin ja alueet ovat siinä mukana. Tämä on lähestymistapa, jos niin käy ja varmaan käykin. Onko tämä toinen lähestymistapa EAKRssä? sanotaan, että käytetään 80 prosenttia innovaatioihin. Sitten tämä johtaa ihan toiseen agendaan, integroituun agendaan, yhteistyöhön. Ei anneta vain rahaa, että fiksusti erikoisutaan kaupungeissa ja alueilla, vaan että pakotetaan osallistumaan myös eurooppalaisiin ohjelmiin, kuten aikaisemminkin on tehty kolmos tavoitteessa ja kakkostavoitteen virtaviivaistamisessakin. Me tarvitsemme tässä tulevaisuuteen katsovaa vastausta, miten osaamisvetoista aloitetta käytetään, välinettä käytetään. Tässä paperissa ei ole yhtikäs mitään ja haluaisin, että aiheeseen olisi saatu vastaus alueiden komiteasta, sitä on tivattu. Onko teillä tähän kantaa? Tätä täytyy miettiä varmasti tulevina kuukausina, jos vain mahdollista, myös tarkistuksen näkökulmasta. Se olisi kiinnostavaa. Thank you, Joachim. Kiitoksia sitten Joachim. Puolitoista minuuttia. Ja, vielen dank, Herr Schneider. Kiitoksia. Kiitoksia herra Schneider ja alueiden komitea huomautuksesta komission ehdotuksiin. Voi olla ihan samaa mieltä, että tarvitsemme tosiaan käytännön läheisen mm, sääntelyn, eikä tällaisia tiukkia ohjeita niin kuin tähän asti. 5 prosentin mm, mm, tavoite kaupungeille, siitäkin olemme samaa mieltä. Sanoit, sanoitte myöskin, että esikaupunkialueet pitäisi huomioida, mutta tämä pitäisi huomioida sitten maaseudun kehittämisen kakkospilarin kanssa. Ei voi tehdä niin, että vaan asfaltoidaan katuja, kyllä järkevämpäkin voidaan siellä tehdä sitten täällä on monia kollegoita, joiden kanssa olemme samaa mieltä kulttuurista ja erityisesti urheilusta. Siis mehän olemme antaneet mietinnönkin urheilusta ja siellä on myöskin mainittu tosiaan nämä rakennerahastot. Urheilussa on muustakin kuin kyse kuin yhteiskunnallisesta liikehdinnästä, vaan tällä on myöskin taloudellista merkitystä ja infrastruktuurit tätä varten tarvitaan. Toivottavasti voimme tässäkin asiassa tukea teitä. Kiitos Nikolas Martin pari minuuttia tai kaksi ja puoli, jos onnistuu. Uh, thank you very much, Abi. Uh. Kiitoksia paljon. Aivan lyhyesti vain. Haluaisin keskittyä kolmeen tärkeään seikkaan. Keskittymiseen, kaupunkien kehittämiseen sekä väestökehitykseen, joka vaikuttaa kaikkeen. Minä näen tiettyjä temaattisia keskittymismahdollisuuksia, mutta myöskin suuria yrityksiä ja perusinfrastruktuureja. Kun me tuemme komission ehdotuksia, ajatuksena on se, että meidän täytyy keskittyä varojen käytössä. Meidän täytyy tehdä valintoja jäsenvaltioiden tasolla sen osalta, miten raha käytetään, koska nyt ei enää kaikki voi tehdä kaikkea, vaan pikemminkin täytyy päättää, mikä on parasta vastinetta rahalle eu tavoitteiden toteuttamiseksi. Ja tämä on sen järkeilyn taustana, että nyt on jätetty tuki pois tuottavilta investoinneilta suurten yritysten kohdalla. Ei kaikkien suurten yritysten kohdalla, koska ihan käy päänsä, että tuetaan yrityksiä, jotka esimerkiksi tai jätetään tukemat yrityksiä, jotka käyttävät rahaa tutkimusta tuotekehitystä varten, vaan pikemminkin tuottavat äh, investoinnit on keskitytty pelkästään pk yritykselle niin, että EU-raha käytetään perusinfrastruktuurin rakentamiseen kehittyneimmillä aloilla silloinkin, tai kehittämäalueja ei käytetä aluekehitysrahaa tähän koskaan, tähän koskaan muutenkin rahan saatavilla. Mekanismihyötyarvioilla niillä on perustavan tärkeä. Komissaari Haan on usein viitannut ajatukseen, että pitäisi keskittyä, että pitää keskittyä, mutta toisaalta olla joustava. Ja pitäisi olla myöskin jonkinlaisia rajoituksia asetuksessa niin, että ei lähestymistapa ole aina alhaalta ylöspäin, koska tämä tällä tavalla keskittyminen ei onnistu. Riittävästi joustavuutta tarvitaan ehdotuksia, mutta minun nähdäkseni tämä on se ala, jolla meidän täytyy pohtia sitä, miten saataisiin oikeat ja asianmukaiset perustelut toimien taakse. Kaupunkien kehittymisestä seikat, joista on keskusteltu valiokunnassa jo otettava huomioon komission puolella ollaan valmiita avaamaan tämä luettelo, kaupunkien luettelo ja keskityttäisiin pikemminkin periaatteisiin meteorologian kuin kaupunkeihin. Kaupunkikehittämisfoorumille on kyllä perustelunsa, koska tarkoituksena on maksimoida se vaikutus, mikä komission ehdotuksella voi olla tämän 5 prosentin vähimmäisä määrärahan osalta silloin, kun on kyse kestävästä kaupunkikehityksestä. Tämä liitetään siihen toimiin, jotka liittyvät kaupunkialoitteisen kehittämiseen, ja foorumi voisi olla elimenä, joka toimii kaikkien niiden kaupunkien yhteistyöelimenä, joissa näitä toimia harjoitetaan. Tämä voi hieman antaa sykäyksiä tai työntöapua kaupunkien kehittämiselle. Tämä tarkoittaa sitä, että foorumilla olisi yksin oikeus yhteistyön osalta, vaan tämä mahdollisti sen, että kaikki mukana olevat kaupungit voisivat osallistua. Ja lopuksi vielä kysymys, joka liittyy väestön kehittämisen liit väestötieteellisiin haasteisiin, jotka liittyvät kaikkeen. Ja tämä demografinen haaste täytyy yhdennetyllä tavalla ottaa huomioon alueiden tarpeeseen ja koko strategisen ohjelman suunnitteluun. Ja tämän pitää olla myöskin vaikuttamassa niiden valintojen tekemiseen silloin, kun keskitetään varoja tiettyjen ai-alueiden kehittämiseen tai prioriteettien eteenpäin viemiseen. Mm, Mikael, ehdottomasti haluat siis. Ah, minuutti. Kiitoksia. No ensinnäkin haluaisin korostaa, että olen kyllä hyvin vaikuttunut siitä, että miten pitkälti olemme yhtä mieltä asioista. Eli kyllä me näemme nämä asiat aika eri tavalla, samalla tavalla, vaikka meillä onkin hyvin erilaiset taustat. Eli kyllä tämä tietysti tavallaan on sitten aikamoinen argumentti uskottavuuden puolesta. No pari kommenttia. Kaupunkikehitys totta kai tietysti sitä pitää kohottaa. Siis esikaupunkialueet ja taajama-alueet yhtä lailla täytyy huomioida tässä ohjelmoinnissa. E, eli tietysti myöskin juuri maaseudun kehitysrahastollakin näitä voidaan tukea. Ei se ole mitään mikään erillinen alue sinänsä, mutta sitten äh, jotkin äh, kommentit täältä otan mukaan ja teen sitten meillä vielä ähm, Lamrehtin kanssa yhdessä meille täysistuntoon muutosehdotuksen. No sitten äh, väestönkehitys. Tietysti perinteisetkin alueet tarvitsevat tukea jatkossa väestönkehitystä varten. Sehän löytyy Lissabonin sopimustestakin tämä peruste sille, mutta sitten on uusia uuden tyyppisiä väestön kehityshaasteita näillä nykyään vielä kehittyneillä alueilla, jotka sitten eivät jatkossa ehkä olekaan enää niin kehittyneitä juuri väestön kehityksen takia. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että miten aluekehitysrahastossa on sidottu 80 prosenttia näistä määrärahoista, niin ei jää riittävästi pelivaraa sille, että alueet pystyvät sitten mukautumaan näihin uusiin haasteisiin. Ja se on juuri sellainen ö, esimerkki siitä, minkä takia tämä temaattinen keskittäminen on liian tiukkaan löyty lukkoon, ö, koska nykyiseltä pohjalta ei löydy riittäviä vastauksia näihin haasteisiin. Jan, you don't... Jaan, et ikään kuin haluaisi mitään enää sanoa, mutta kyllä saat, jos tarpeen on. Jos ei... No. I think that uh, there's only one... Uh, Oikeastaan yksi juttu on avoinna. Tämä kaupunkifoorumi, kaikki olemme samaa mieltä, että tarvitaan jonkinlaista arviointia ja seurantaa toimissa. Mutta tarvitaanko siinä vielä jotain uutta tahoa itse säädöstekstiin? Tämä on yksi juttu. Ja totta kai suuryritykset infrastruktuurit, niistäkin vielä keskustellaan. Kiitoksia minun puoleltani yksi lause. Toivottavasti keskittyminen kaupunkeihin ei sitten leikkaa yhteyksiä kaupunkien ja alueiden välillä. No niin, nyt tämä kohta oli tässä. Ja sitten Viktor Postinaru. Et saa vielä puheenvuoroa, Viktor. Me aloitamme Romeosta Varatsen kanssa. Hän on alueen sitten komitean esittelijä. Aikaa vain rajallisesti. Doamna președinte Danuta Hubner, domnilor și domnilor deputat. Niin, hyvä mm, puheenjohtaja. E, kiitokset ensinnäkin siitä, että olette kutsuneet minut vieraksi tänne alueiden komiteasta. Tämä on tosiaan ilo ja kunnia, että pääsen esittelemään alueiden komitean kantaa tänne uudesta kohesiorahastoasetuksesta, siis 2014-2020 ajanjaksolle. Meillä Koter-valiokunta on hyväksynyt tämän lausunnon kaksi viikkoa sitten ihan yksimielisesti. Ja ensinnäkin haluaisin teidän esittelijänne onnitella hänen asiakirjastaan. Tässä asiakirjassaan on tosiaan esitetty tärkeimmät kysymykset aluekehityksen ja kohesiopolitiikan kannalta. Tässähän on kyse kansallisesta eurooppalaisesta paikallisesta tasosta, joista on yhtä lailla tärkeä ja sillä se siis voidaan luoda lisäarvoa, koska siinä on kyse ilmast- e- e- infrastruktuuriliikenteestä ja muista investointihankkeista, jossa liikkuu yli 50 e, miljoonaa euroa ja nämä määrärahat menevät juuri näille kaikkein köyhimmille aloille, joiden keskimääräinen bruttokansantuote on alle 50 prosenttia Euroopan keskitasosta. Ja ilman tätä tukea näitä hankkeita ei pystyttäisi ollenkaan toteuttamaan. Ja tietysti ilman näitä infrastruktu- tai näin infrastruktuurin avulla voidaan sitten tukea EUn koko kilpailukykyä. Ja haluaisin vielä lisätä, että jos haluamme pysyä kilpailukykyisinä, niin silloin kaikilla alueilla täytyy olla samanlaiset mahdollisuudet. Niin täytyy pystyä kehittymään. Tämä koskee siis kaikkia alueita sekä ö, kehittyneempiä että kehittyneitä ö, alueita. Ja tämähän ei onnistu ilman esimerkiksi liikenneinfrastruktuuria. Ja siksi omassa lausunnossa olen korostanut sitä, että infrastruktuurien, infrastruktuuriprioriteetit koko EUn tasolla ovat hyvin tärkeitä. Ja niillä voidaan siis luoda nämä riittävät edellytykset myöskin sille, että Euroopan unioni toimii talousalueena paremmin nämä ovat välttämättömiä ennakkoehtoja myöskin sisämarkkinoiden toteuttamiselle ja myöskin solidarisuuden osoitus tälle, tällaisille rakenteeltaan heikommille alueille. Sitten haluaisin korostaa aivan erityisen tärkeää seikkaa, jolle pyydän myös teiltä tukea. Kyseessä on tämä kaikkien tasojen välttämätön sitottaminen niin, että voidaan luoda tällaista riittävää aluekehitys, saavutetaan riittävä aluekehitystaso, koska kaikkien toimijoiden osalta niitä ei ole otettu riittävästi mukaan päätöksentekoon tai ei otettu ollenkaan mukaan päätöksentekoon. Esimerkiksi silloin, kun kyse on isoista infrastruktuuriprojekteista, joita rahoitetaan kohesio rahastosta. Esimerkiksi kyse on TEN-T-verkoista, mutta alue- paikallistasolla on nimenomaan aluesuunnittelussa ja liikennesuunnittelussa tärkeä rooli. Myös sen osalta, miten alueiden kohdallisuudet kehittyy. Ja sitä paitsi ne ovat myöskin mukana rahoittamassa tällaisia toisiaisia infrastruktuurihankkeita. Ja siksi on erittäin tärkeää, että nämä tekisivät kumppanuusyhteistyötä Eh, sekä kansallisella että Euroopan unionin tasolla. Tarvitsemme kuitenkin joustavia lähestymistapoja. Omassa lausunnossani ehdotan, että myös eh, rakennusten energiatehokkuuteen voitaisiin saada määrärahoja kohesiorahastosta. Ja vaikkakin eh, suurin osa näistä projekteista rahoitetaan aluekehitysrahastosta, niin ei saisi kuitenkaan olla liian tiukkaa erottelua kohesioraaston ja alokehitysraaston välillä, koska ei näitä intressejäkään voida niin tiukkaan erotella, vaan aina pitäisi pitää mielessä kokonaiskuva. Sen takia mm, alueiden komitea on myös huolestunut muutamien investointien e, kestävyydestä ja ympäristöaspekteista. Kannatamme tietysti tätä komission kunnianhimoista tavoitetta jotka on siis esitetty liikenteen valkoisessa kirjassa, eli sen osalta, että liikenteen päästöjä pitäisi vähentää 60 prosenttia. Mutta investoinnit kohesiopolitiikasta e, pitäisi sitten myöskin yhdistää pitkällä aikavälillä ympäristöpoliittisiin ja kestävän kehityksen haasteisiin ja tavoitteisiin. Ja sitten haluaisimme myös huomioida näissä investoinneissa ympäristötavoitteet. Eli tässä viittaan komission valkoisen kirjaan. Siinähän on mainittu, että liikennesektorin päästöt pitäisi vuoteen 2050 mennessä vähentää 60 prosentilla. Eli tällaiset investoinnit, joita rahoitetaan kohesiorahastosta, niitä pitäisi analysoida ja arvioida juuri kestävä, niiden kestävyyden ja ympäristörasituksen suhteen ja pitkäaikaisen tuoton suhteen. Sitten vielä jotain tästä eurooppalaista verkostoitumisvälineestä. Tämähän on tosiaan innovaatio, jossa on kokonaan uusi lähestymistapa suunnitteluun ja hallinnointiin eh, rajat ylittävissä infrastruktuurihankkeissa, jotka koskevat eh, liikennettä, energiaa tai tiettyä viestintätekniikkaa. Kyseessä on noin 10 miljardia euroa ja ja tästä tosiaan tulee sitten eh, rahoitus nimenomaan kohesiorahastosta rahastosta ja nämä 10 miljardia pitäisi käyttää juuri äh, raideinfrastruktuurihankkeisiin ja sitten huomioidaan myöskin yhteisrahoitussäännöt, äh, jotka ovat yleensä voimassa kohesiorastossa. Tämä hanke varmasti vastaa tietysti Euroopan 2020 strategiaa, koska siinähän on kyse siitä, miten äh, sisämarkkinat tote- viedään päätökseen ja edistetään kauppaa ja yhteyksiä. Ja alueiden komitea on sitä mieltä, että tämä väline toki tuo Euroopan unionin lisäarvoa ja tuo työpaikkoja, mutta tämän aloitteen ohella niin tähän välineeseen. Tällä välillä pitäisi myös mobilisoida yksityisiä investointeja. Eli EU-rahoitus voisi olla tällainen käynnistävä rahoitus niin, että jatkossa sitten saataisiin myöskin yksityistä rahoitusta mukaan. Sitten on koko joukko mm, yksityiskohtia, jotka koskevat hallinnon kapasiteettia ja hankkeiden suunnittelua Mutta nämä ovat sellaisia yksityiskohtaisia sääntöjä, joihin me suhtaudumme aika epäilevästi alueiden komiteassa, kun kyse on 10 miljardin euron jakamisesta kohesiorahastosta erityisesti valintakriteerien osalta, eli kuka äh, ensin hakee, saa ensiksi rahoitusta. Tämä ei erityisesti mitenkään edistä kumppanuutta, jota me kuitenkin äh, rummutamme alueiden komiteassa. Ja sitten äh, tässä on jotakin sääntöjä siitä, miten noin 10 miljardia euroa voidaan käyttää tähän Connecting Europe-välineeseen. Ja siitä komissaari Kallas sanoi meille, että meidän pitäisi ajatella eurooppalaisesti, että pitäisi ajatella sitä, miten Euroopan rahat käytetään paremmin. No tietysti te olette tästä päättämässä, mutta me alue- ja paikallistasolla joudumme sitten valvomaan sitä, että projektit toteutetaan oikein. Ja me olemme myöskin loppujen lopuksi näistä tuloksista vastuussa. Eli vaarana on se, että tämä väline ei välttämättä sitten kuitenkaan edistä sitä, että rajat ylittävät liikenneyhteydet palanisivat. Alueiden komitea kannattaa kohesiopolitiikkaa, joka olisi kunnianhimoista ja jossa olisi sitten riittävä rahoitus. Eli olemme kiitollisia siitä, että teillä on näin selkeä kannanotto erityisesti tähän kohesiopolitiikan rahoitukseen, mutta toivoisimme, että pitäisitte kiinni siitä, että rakennerahastojen ja kohesiorahaston määrärahoja ei saa leikata. Sehän olisi takapekkiä, jos ajatellaan, että pyritään kilpailukykyiseen Eurooppaan. Thank you. Kiitos. Kiitoksia kovasti tästä alustuksesta, Viktor. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Voin vain kiittää romanialaisen kollegani puheesta. Hän on Bakaun kaupunginjohtaja. Hän puhuu aivan selvästi yhteisöjen puolesta. Valiokuntamme varmasti tukee tätä filosofiaa, koska se on ainoa, joka menestyy seuraavalla ohjelmointikaudella. No niin, ja nyt en niinkään mene oma mietintöni sisältöön. Se noudattaa paljolti näitä ajatuksia, joita herra Savarake totesi ja kuten moni muukin. Mutta haluaisin kuitenkin ottaa esille muutamia keskeisiä kysymyksiä, joihin tarvitsen tukenne. Ja me valiokunnassa ja aluekomiteassa joudumme panemaan nyt syntyt yhteen, että voidaan kohesiopuolella jotain saada aikaan. Ensinnäkin kyse on varsin tunnetusta välineestä. Ja haluaisin aivan alusta lukien todeta, että esittelen minä tuen tätä hanketta. Olen sen puolesta, että tällainen filosofia syntyy niin, että me voisimme hoitamaan liike- ongelmia, jotka ovat rajat ylittäviä ja eikä vielä niitä ole ratkaistuina sen puolestaan, että 10 miljardia siirretään kohesiorahastosta tähän Connectin välineeseen. Mutta tässä on yksi mutta. Se ei ole hankita vastaan niinkään, vaan sitä vastaan, että ei ole selviä takeita jäsenvaltioissa tai täällä tai alueiden komiteassakaan. Ja niiden tarvitaan ajatellen. Kyse on ongelmista, joissa edelleen käyn DG Moven kanssa myös keskusteluja myös tästä Connecting Europe-välineestä, kuten tiedätte varsin hyvin. Neuvostossakin on erimielisyyksiä. Siellä on jakolinjoja myös sanoisin kohesion osalta, mutta kyllä valiokunnassammekin on jakolinjansa. Ainoa mahdollisuus säilyttää filosofia ja hanke, tämä Connecting Europe, on saattaa yhteen kaksi filosofiaa. Kohesiofilosofia, Dege Move on tätä esittänyt, ja se on nyt hallitseva. Ja minä vetoaisin meidän TRAN-valiokunnan kollegoihin, että istutaan saman pöydän ääreen ja yritetään päästä tästä umpikujasta, tästä vastakkainasettelusta – Eli yhdistäkäämme rintamamme ja päästään eroon tästä epävarmuudesta kysymyksistä ilman vastauksia, niin minä olen vakuuttunut, että varmasti neuvostokin voi hyväksyä hankkeen. Nimittäin, jos se hylätään, Eurooppa sinä menettää, eikä kukaan jäsenvaltio voita mitään. Ja sitten energiatehokkuuden tukeminen. Lisättäköön vain, että minulle tämä on olennaista. Meidän täytyy saavuttaa EU 2020 tavoitteita. Paljon on selvityksiä, jotka osoittavat, että tämä on kaikkein kustannustehokkain tapa säästää energiaa, vähentää päästöjä ja lisätä uusiutuvien käyttöä. Tässä tiedän, että tukea on neuvostossa nähtävissä. Komissiokin on ollut joustava, ja minä vetoan nyt teihin, että valiokunnassamme oltaisiin sen puolesta, että ratkaisu löytyisi niin, että kohesiorahasto voidaan käyttää myös energiatehokkuuden lisäämiseen asunnoissa. Sitten vielä, että koheesiorahasto voisi myös alue lämpöä tukea tulkikorja kaukolämpöä. Se on erittäin tärkeää monilla alueilla, koska se palvelee monia kotitalouksia kun niille annetaan tukea, sekin on kustannustehokasta, vähentää päästöjäkin näin ja käytetään uusiutuvia enemmän ja niin myös e, tur- huoltovarmuus toteutuu ja kaupungit saavat halvemmalla energiaa, koska se on aika, aika ongelmallista, ellei peräti dramaattista Itä- ja keski maissa. Ja komission puolen käytös myös yhdessä toisessa asiassa, nimittäin että varmistettaisiin, että meillä on vastauksia myös hallinnollisessa kysymyksessä, institutionaalisissa asioissa. Eilen puhuttiin paljon näistä asioista, kun ajatellaan, että käsittelyt ovat monimutkaisia. Syntyy uusia tahoja ensi vuonna. Se edellyttää, että me varmistamme sen, että kaikki toimielimet ja tahot pystyvät toimimaan ensi vuodesta lukien. Tiedän, että mietintö keskittyy 2014 jälkeisen aikaan, mutta ilman, että saamme takeita siitä, että on hallinnollista ja institutionaalista kapasiteettia, niin käy sitten niin, että meillä on sama luettelo kuin tässäkin, jonka juuri sain, jossa on valtavasti maita, jossa on sanot, että lopetettu, keskeytetty, lopetettu, keskeytetty. On nyt keskeistä, että Meillä on hallinnollista ja institutionaalista iskukykyä. Kyllä. Ja kun tässä on käyty keskusteluja eri tahojen välillä Euroopan ja jäsenvaltojen tasolla, niin mielestäni kohesiorahastosta rautettavat hankkeet pitäisi olla myös vammaisten ulottuvilla. Siksi minä haluaisin tehdä tämän viittauksen asetuksessa. Tämä puuttuu asetusesityksestä kohesiorahastoa varten. Tämähän noudattaa myös Connecting Europe-välinettä niin, että kaikki säännöt olisivat johdonmukaisia. Ja lopuksi valittelen sitä, että ihan vielä tänä, tälläkin hetkellä eh, komission jäsen Potocnik ei pystynyt julkisesti esittämään uutta luonnosta ympäristövaikutusten arvioinnin osalta tai strategisena ympäristöarvion osalta. Kiitoksia rouva puheenjohtaja muuten, että tämä e- otettiin esille komission jäsen Hedegordin kanssa. Mielestäni periaate saastuttaja maksaa edellyttää tarkistamista. Sitä täytyy myös soveltaa kunnolla 2014 jälkeen, mutta yhtä lailla täytyy myös saattaa yksin nämä suurhankkeet perusrakenteissa ilmastohankkeeseen, luonnon monimuotoisuuteen, ympäristöön ilman, että tulee uusia sääntöjä. On hyvin vaikea löytää muuten ratkaisukeinoa. Minä vetoan ja viestini on komissiolle ja komission jäsen Potocnikille, että tehdäänpä se nyt. Ollaan etuajassa näin ja otetaan se mukaan jo sääntöihin. Uudet ajatukset uudessa asetuksessa niin, että meidän filosofiamme, filosofiamme on johdonmukaista ja noudattaa jatkuvuutta. Odotan nyt teidän panoksia, niin varmasti ne ovat hyvin arvokkaita ja olen valmis ottamaan niitä vastaan avoimin mielin. Ja kiitokset vielä alueiden komitealle ja sen esittelijän sitoutumiselle tähän avoimessa mielessä. Kiitoksia. Kollegat, kymmenen minuuttia, jota kuinkin on meillä aika keskustelua varten. Pikaisia kysymyksiä ehkä alueiden komitean edustajalle, koska iltapäivällä jatketaan viiden jälkeen, kuulemisen jälkeen. Alueiden komitean jäsen ei ole paikalla silloin. Claudia Schmidt on täällä tavalla ministerikin, kun aloitamme keskustelut ministerin kanssa kello 12. Ehkä 10 minuuttia voitaisiin nyt käyttää, mutta ehkä ne pitäisi nyt sitten alueiden komitean esittelijälle osoittaa. Viktorin kanssa voidaan keskustella myöhemminkin. Täällä on pari vielä, missä järjestyksessä nyt olikaan. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvostan kovasti alueiden komitean valiokunnan esittelijän työtä, että saadaan hiukan sen osvittaa työllä täälläkin. Se vastaa paljolti sitä, mitä on ajateltu täälläkin valiokunnassamme, meidän keskusteluissamme selvästi. Tämä rauhoittaa meidän mieliämme. Minä ottaisin esille yhden kysymyksen, joka liittyy ehdollisuuteen yleisasetuksessa. Se kävi esille myös tästä mietinnöstä. Ja nyt kysyisin varsinkin puheenjohtajalta tästä makrotaloudellisesta ehdollisuudesta ja sen kytkemisestä – näihin parametreihin, tavallaan Maastrichtin parametreihin, että se otettaisiin mukaan myös kohesiopolitiikkaan. Toisin sanoen, miten niitä tarkastellaan, kun tiedetään, että kohesiorahasto on jo kärsinyt tällaisista strategisista ennusteista. Sitä paitsi nyt on kyse erityistapauksesta, muun muassa Unkari. Sen kohdalla on ensi kertaa sovellettu toimenpidettä, eli on keskeytetty varojen toimittaminen kohesiorahastosta, koska siellä on 3, prosenttia ylitetty, joka lyötiin lukko Maastrichtin sopimuksessa. Toiseksi Mielestäni on erittäin tärkeää, että tuetaan Connecting Europe-välinettä. Kuten komitean esittelijäkin tuki tätä ehdollisuutta, koska se ei komission esityksessä ole ollut kovin selvää, miten näitä voimavaroja oikeastaan hallinnoidaan. Tämä koskee ennen kaikkea sitä, mihin varat on osoitettu, kun ne otetaan tavallaan yksittäisistä maista – ja siis se, missä määrin yksittäisissä maissa on käytössä varoja, eikä tiedetä tarkkaan, miten nämä muualta otetut jaetaan uudelleen, mihin kohteisiin. Meneekö se sitten sama maahan, mistä se on tullut, vai voiko se mennä muuallekin? Sitä paitsi korostan jälleen kerran sitä, että eikä sitä oikein löydy aluekomitean lausunnosta. Haluaisin korostaa nimittäin siis tätä merkitystä, joka on Connecting Europe – välineessä, että ennustettaisiin tarkemmin varojen käyttöä muista rahastoistakin, vaikka ne menevät samoihin tavoitteihin, siis perusrakenteisiin ja ympäristön suojeluun. Thank you, Lambert. Lambert. Dank, dank u wel, vooral... I mean, Mr. No niin, herra Grisafilus. Kornelia ehkä haluaa jotain sanoa, mutta keskitykää kysymyksiin alueiden komitealle. Keskustelu voidaan myöhemmin käydä iltalla. Nyt ei ole aikaa. Thank you, I will... Kiitos, minä puhun myöhemmin. Okei. Okay. Minä haluaisin ottaa esille yhden asian. On erittäin tärkeää käydä keskustelua ei yleisesti ottaen perusrakenteista, vaan kestävistä perusrakenteista, yhteydessä muihin poliitikkoihin. Nyt ei ole riittävästi keskitytty siihen mietinnössä käsittääkseni. Jos keskustellaan liikenteestä, meidän täytyy kehitellä ajatuksia ja hankkeita kestävää liikennettä varten. Jos keskustellaan energiasta, meidän täytyy keskustella kestävästä energiasta, uusiutuvista, ei yleisesti vain energiainfrasta. Minä haluaisin enemmän keskittymistä näihin. Cornelia, you want... Cornelia, haluatko esittää kysymyksen vai ei? Ei, selvä. Keskustella voidaan myöhemminkin. Einzige Frage. Ihan lyhyesti yksi kysymys. Tämä Connecting Europe, niin minulle ei tullut oikein alueiden komitean kanta siihen selväksi. Eli miten te suhtaudutte siihen, että se on ihan kokonaan erilainen järjestelmä ja keskitetty hallinto. Eli mikä näkemys teillä on siitä suhteessa kohesiorahastoon? Herra Stavarakke, voisitteko ehkä nyt reagoida tähän? Kysymys oli myös makrotaloudellisesta ehdollisuudesta. În primul rând vreau să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 Olen tässä teidän kanssanne aivan samaa mieltä. On aivan oikein myöskin, että me keskitymme tänne täällä hallintokapasiteetin kehittämiseen. Samalla kun pyrimme alueita kehittämään, on tarpeellista, että hallintotaso pystyy tekemään järkeviä ratkaisuja ja päätöksiä – jotta todellakin pystytään parantamaan strategista suunnittelua. Tämä on tärkeää. Viranomaisten täytyy olla myöskin siinä tilanteessa ne pystyvät suurenkin luokan hankkeita toteuttamaan paikallisella alueella tasolla ja tuen saajat todellakin saavat tukensa. Juuri tekninen apu nähdäkseni Euroopan tasolla käsin pitäisi paremmin koordinoida, koska on yhä uudelleen osoittautunut, että tämä on tarpeellista. Meidän täytyy nyt pyrkiä välttämään siltä, että tekninen apu sirpaloituu kovin pieneksi murusiksi. Ja monissa, muissa, monissa maissa juuri tästä kohtaa kenkä puristaa. Teidän kysymykseni sitten, Rova Mattoni. Muiden tukimaisuuksien käyttömahdollisuus. Tämän, tähän suhtaudumme avoimin mielin. Ja olemme ilomielin valmiita keskustelemaan tästä teidän kanssanne ja voimme ottaa tämän huomioon mietinnössämme. Sitten makrotaloudellinen ehdollistaminen. Me olemme hyvinkin tietoisia siitä, että tällaisten budjetti- ja makrotaloudellisten ehtojen asettaminen Euroopassa on tarpeesta. Me katsomme, että kohesiopolitiikan puolella kohesiopolitiikka ei pitäisi käyttää tällaisena oikaisemana välineen, vaan pikemminkin parempaa budjettikuria vaadittaisiin Euroopassa. Kohesio rahastopuolella rakenteiden pitäisi olla sellaiset, että yksittäisten artikloiden kohdalla noudatetaan Lissabonin sopimuksen artikloita 1, 7, 1, 1, 7, 4 ja siitä eteenpäin makrotaloudellinen ehdollisuus, mikäli sen otetaan ehdoksi mukaan ja pakolliseksi ehdoksi, niin tämä sitten vaikuttaisi kaikkiin rahoitus- asioihin, ei pelkästään kohesiorahastaan. Tämä olisi yksi lähtökohta keskustelua. Minä en usko, että kyse on pelkästään yhden osa-alueen rankaisemista, vaan kyse on koko yhteisön asiasta. Täällä viitattiin myöskin valtioiden jäsenvaltioiden vastuuseen makrotalouskysymyksistä. Herra Van Nistelrooy, teille minä vastaisin seuraavaa. Me tuemme ajatusta että olisi tärkeää investoida myöskin tietämystä lisääviin investointeihin, ei pelkästään fyysiseen infrastruktuureihin. Tässä olemme samaa mieltä herra Van Nistelroin kanssa, kun tarkastelemme tietopuolen infrastruktuureja, mutta täytyy olla kuitenkin täysin selvillä siitä, että täytyy muistaa kokonaiskonteksti ja nämä kaikki täytyy mukauttaa, nivottaa. tähän kokonaiskonteksti. Tosiasiassa myöskin alueiden ja kuntien täytyy itse olla tässä mukana, koska muuten strategisiin tavoitteisiin ei voida päästä. Kiitoksia kovasti. Näin voimme kiittää alueiden komiteaa, että saimme kuulla teidän näkemyksiänne liittyen kohesiorahastoon jatkossa. Jos tarvetta on, voimme jatkaa iltapäivällä viiden jälkeen keskustella, mutta nyt pyytäisin, että rouva ministeri tulee tänne podiumille. Kertoisin vielä teille kollegat, että jokin aika sitten Konstantse Kreelle sai tämän ajatuksen, että ensi kertaa kautta historian kohesiopolitiikassa on myös komission laatima kertomus, siis tämä Turkikorjan tilattu tutkimus tavallaan kulttuuriministeriöstä siitä, miten kulttuurista saadaan vaikuttaa kehityksellä aluetasolla. Rouva ministeri on vastuussa koulutuksesta, taiteesta ja kulttuurista liittovaltion tasolla. Nyt me keskustelemme tästä, miten se on toiminut Itävallassa. Ja koska me nyt työstämme tulevaa politiikkaa ja etsimme kasvulle virikkeitä, niin olemme iloisia, että voimme kuulla tästä. Olen niin anteeksi päivää päivää. No niin, olkaa hyvä. Thank you very much. Vielen Dank, Frau. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja ja hyvät naiset ja herrat, parlamentin jäsenet. Ensinnäkin sydämelliset kiitokset kutsusta. Sain tulla tänään puhumaan tänne teille. Ja aiheenahan on taiteen ja kulttuurin rooli, luovan talouden rooli aluekehityksessä taide ja kulttuurihan tuovat selkeästi lisäarvoa. E, sen avulla alueet e, eri, erikoistuvat. Ne ovat tärkeitä faktoreita elämänlaadun, hyvinvoinnin ja hyvinvoinnin kannalta e, Euroopassa. Ja jos ajatellaan yhteiskunnan haasteita, niin me voimme vain kulttuurisesti vastata niihin tarvitsemme tällaista arvokeskustelua juuri nyt Euroopan unionin tasolla. Kulttuuri ja luova sektori, niin ainakin minun mielestäni, ja kohta kerron yksityiskohtaisemmin tutkimuksesta, niin ovat myös sellaisia aiheita, joita täytyy ottaa huomioon myös talouskeskustelussa, koska ne tuovat talouteen dynamiikkaa yli keskimääräisen kasvun. Eli ne edistävät innovaatiota ja yritteliäisyyttä, tekevät erilaisista paikoista houkuttelevampia lisät sosiaalista yhteenkuuluvaisuutta. Ja näin tämä sektori eh, merkittävällä tavalla edistää EUn 2020 prioriteetteja. Tätä aivan erityisesti haluaisin korostaa. Luovuus on tulevan aluepolitiikan kannalta aivan keskeisessä roolissa. Miten voidaan laajasti suhtautua tähän innovaatioon? Siis siinähän ei ole kyse pelkästään tekniikasta, teknisestä luovuudesta, vaan ö, siinä on sijaa sellaiselle innovaation potentiaalille, jota saadaan juuri luovalta sektorilta ja kulttuurista, mm, esimerkiksi teollisesta tai kehityksestä arkkitehtuurin ja jopa kulttuurin matkailun tekijänä. Näin taide, kulttuuri ja luova talous voivat olla aivan keskeisessä roolissa tällaisessa strategiassa, jossa huomioidaan älykäs kehitys alueella taide, kulttuuri ja luova talous juuri tällaisesta innovaation näkökulmasta voi tuoda kasvua, työpaikkoja. Ja kun neuvotellaan uudesta ohjelmakaudesta EUn rakennerahastoissa, niin juuri nyt ollaan aika tärkeässä vaiheessa, eli asetetaan nämä suuntaukset. Ja olisikin tärkeää, että löydetään tällaisia faktoihin perustavia argumentteja sille, että miten aluepolitiikassa voidaan enemmänkin edistää taidetta ja kulttuuria. Ja sen takia meidän ministeriömme päätti 2010 teettää tällaisen tutkimuksen. Sen nimi on ö, aluekehityksen luova moottori, eli taide- ja kulttuuriprojektit EUn tukipolitiikassa Itävallassa. Ja 2011 marraskuussa eh, esittelin komissaari Haanin kanssa näitä tuloksia Viinissä. Ja tuo keskustelu oli varsin kiintoisa ja samalla myös rohkaiseva. Ja minulle on varsin eh, tärkeää nyt pystyä esittelemään teille lainsäätäjinä eh, näitä tärkeimpiä huomioita tässä tutkimuksessa. Ensinnäkin kulttuuria voitiin yhdistää hyvin monenlaisiin ohjelmiin Itävallassa, joihin saatiin tätä kehitystukea. Sitten tällä tutkimuskaudella, eli 2007-2010, niin Mm, taide- ja kulttuurialalla käytettiin 79 miljoonaa EU-rakennetukia näihin kulttuuriprojekteihin Itävallassa. Sitten kolmanneksi, tämä oli ehkä kaikkein merkittävintä kulttuurialalle e- Itävallassa, nimittäin Euroopan union alue, alue, äh, kehitysrahaston tuet. Tässä saatiin tukea erilaisiin tapahtumiin ja projekteihin. Ja nämä olivat hyvin tärkeitä sykäyksiä alueiden houkuttelevuudelle. Sitten neljänneksi tämä sektori on myös tärkeässä roolissa työllisyyden kannalta Euroopassa. Ja Siksi myös sosiaalirahasto, sosiaalirahaston tukia myös usein pyydetään. Luova talous hyötyy tällaisista strategioista, joista EU:ssa on sovittu. Ja sitten viidenneksi, jos arvioidaan kokonaisuudessaan tätä tilannetta, niin suurin osa näistä luovan talouteen menevistä tuista on mennyt näihin perinteisiin kulttuuriprojekteihin, kulttuuriperintökohteisiin, eh, eli nykytaiteelle esimerkiksi olisi vielä enemmänkin sijaa. Ja sitten voisin kertoa kolmesta ihan konkreettisesta esimerkistä Itävallasta. Eli sellaisista hankkeista, joissa saatiin EU-rahastoista eh, e yhteisrahoitustukea. Ensimmäinen esimerkki, ehkä joku teistä vielä muistaakin Lintsin kulttuuripääkaupunki vuoden 2009. Silloin paikallispolitiikan ansiosta tuo kaupunki ja alue niin oli jo monen vuoden ajan keskittynyt EU-aiheisiin. Ja sitten kun Lintsistä tuli kulttuuripääkaupunki, niin sloganina oli Lints muuttuu. Ja silloin tosiaan tuotiin esille tämä teollisuuskaupungista muuntuminen tällaiseksi eläväksi kulttuurikaupungiksi. Eli kulttuuri ja matkailu. Juuri EU-rakennerahastojen tuen ansiosta nämä pystyivät elämään symbiossa keskenään. Ja näin sitten Linz vielä kolme vuotta tuon kulttuuripääkaupunkivuoden jälkeen osoitti hyvin voimakasta taloudellista dynamiikkaa ja kasvua. Toinen esimerkki. Matkailun alalla Foa Adelberg Eli yhdessä Saksan kanssa tuolla Bodenseen eh, järven ympärillä kesitettiin tällainen eh, kulttuurihanke, jossa oli kyseessä tällaisesta kulttuurikännykästä ja erilaisista kulttuuritapahtumista eh, sekä myöskin tarjottiin tietoa kulttuurihistoriasta tuolla alueella. Ja sitten edelleen yhteisörahoituksen osalta myös Pääkaupunki Viin on ollut mukana Open Cities kaupunkiverkostossa Belfastista Sofiaan yhdessä muiden kaupunkien kanssa. Eli siellä on käsitelty nopea väestönkehityksen muutosta ja eri kaupunkien välistä kilpailuasemaa. Nämä kolme projektia, no yhteensä näitä projekteja oli yli 500, mutta näiden kolmen projektin avulla nähdään, että kulttuuri ja luova talous – on tuonut tällaista älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua Eurooppaan. Se on ollut aivan ratkaisevassa asemassa. Ja juuri tällaisina aikoina, kun julkiset talousarviot ovat tiukoilla ja taloudelliset edellytykset ovat vaikeat, niin meidän täytyy poten- hyödyntää kaikkien politiikan alojen potentiaalia. Ja tällä tarkoitan sitä, että taide ja kulttuuri ovat strategisesti merkittävässä asemassa EUn politiikoissa. Ja tämä tietysti koskee myöskin näitä operatiivisia ohjelmia sitten eri, erityisissä ö, osavaltiossa tai kansallisvaltiossa. Ja olen hyvin tietoinen siitä, että tässä on vielä tehtävä kovasti poliittista lobbaustyötä, mutta suhtaudun luottavaisesti siihen, että yhdessä tämä meille kyllä onnistuu. Ja täällä mm, parlamentissa ja myöskin minulle sitten taas toisaalta tuolla EUn ministerineuvostossa omien Itävallan tutkimusten mukaisesti selvitämme ensin, mitä meillä Itävallassa seuraavalla ohjelmakaudella pitäisi asettaa painopisteeksi. Ja sitten käyn tästä jatkuvasti keskusteluja osavaltioiden kulttuuriministerien kanssa. Sovimme yhteisistä toimista ja muutamat ohjelman linjaukset ja projektit ovatkin jo hahmottumassa esimerkiksi alue, elokuvateatterin digitalisointihankkeet, kulttuurisuojelukohteet ja myöskin se, miten kulttuuria luovaa taloutta voidaan ylipäätään tehdä ammattimaisemmiksi aloiksi. Ja minun toiveeni teille Euroopan parlamentin jäsenä, olisi se, että tekisimme tai saisimme lisää näkyvyyttä taiteelle ja kulttuurille Euroopan tasolla, niin että yhdessä pyrkisimme siihen, että kulttuuri olisi myöskin EUn jäsenvaltiossa kilpailutekijä ja edistäisi myöskin sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Jacques Delors sanoi kerran, ettei kukaan ö, sinänsä rakastu sisämarkkinoihin. Eli hän tarkoitti sitä, että kulttuuri on sellainen arvo, joka on aivan välttämätön. Eli on nyt aika, todellakin korkea aika, että tulemme tiedostamaan kulttuurin ja taiteen merkityksen. Kiitoksia. Uh, thank you, Madam Minister. Kiitoksia, rouva ministeri. Toivottavasti voit ottaa vastaan muutaman kysymyksen, kommentin. Jan Olbricht. Uh, I'm sorry, Constanze, yeah. Ai, Konstantse myös. Constanze was first. Ei, kyllä Konstantse oli ensin. Hän ajatuksen esittikin. Ja kyllä hän nyt on etusijalla sitten Jan. Onko tämä sitten tasa-arvoa? Kiitoksia paljon, rouva ministeri. Olen erittäin iloinen siitä, että tämä vierailu tänään onnistui. Minulla on av- oveta avoinna silloin, kun halutaan kulttuuria edistää Euroopan tasolla. Tunnen monia kulttuurihankkeita esimerkiksi Saksin alueella ja Bodenseen alueella. Tämä kulttuurihanke on erittäin pitkälti rajat ylittävä luonteeltaan. Te olette liittovaltion tason ministeri, siksi minulla on teille kysymys. Euroopan parlamentissa usein käytetään tätä hienoa sanaa lähipäätösperiaate, toisellisuusperiaate. Se otetaan aina esiin silloin, kun se sopii tätä sanaa käyttäville ihmisille. Esimerkiksi kun on kyse kulttuurista Erittäin mielellään tämä sana kaivataan esiin, mutta ei kuitenkaan silloin, kun Euroopan unionin pitäisi rahoittaa kulttuurihankkeita. Miten te argumentoisitte Euroopassa neuvoston tasolla, jotta kulttuuria ei pidettäisi pelkästään jäsenvaltioiden omana asiana, vaan eurooppalaisena asiana? Miten te voisitte tämän perustella? Ja sitten lyhyesti vielä. Olen tarkastellut tämän tutkimuksen johtopäätöksiä ja mitä tulee luovaan teollisuuteen ja sen vaikutukseen työmarkkinoiden kehittymiseen. Tämä olisi erittäin hyödyllinen argumentti meidän kannaltamme. Miten voitaisiin tätä jatkuvasti pitää esillä esimerkiksi silloin, kun tarkastellaan tutku- rakennerahastoja seuraavaa ohjelmakautta, miten tätä voitaisiin edistää tälläkin tapaa? Thank you. kiitoksia siitä, että esittelitte esityksenne ja kokemuksestani kerroista. No, minä haluaisin nyt sitä konkreettisen kysymyksen. Minä olen EUAKRn esittelijä. Minun oma puoleni ovat kääntyneet monet luovan teollisuuden edunvalvojat, että pantaisin jotain asetukseen. No kun asetukseen tutustun niin ei se kulttuuri kyllä ole mainittu juurikaan. No totta kai kysyisinkin, mikä on Itävallan esitys sitten neuvostossa? Tämän jälkeen tulee paljon eri tekijöitä. Yksi, me voimme ottaa PK-yritysten joukkoon myös luovan teollisuuden PK-yritykset, mutta jossain se pitäisi tuoda julki. Muutos jää pois. Kolme artikla soveltamisalatuessa, sosiaalin, sosiaalinen puoli, koulutus, terveydenhuolto on siellä, mutta eikö sosiaalinen ole, sosiaalisessa ole mukana kulttuuri, jos ei, niin se on poissuljettu sitten investointipainopisteissäkin vain on yksi maininta kulttuuriperinnöstä, ei yhtikäs mitään muuta. Muuten olen samaa mieltä käsityksenne kanssa, että kulttuurin investoiminen on keskeisimpiä alueita Eurooppa 2020 strategiassa mielikuvituksien mieleen sijoittaminen olen tästä samaa mieltä, mutta milloin esitätte sen mukaan ottamista konkreettisesti? Me olemme valmiita tekemään yhteistyötä, mutta ei se helppo ole. I would like you to raise... Vielä kerran kädet ylös, koska kaikkien saat on Jens Nielsen. Joo. Thank you and thank you for... Kiitoksia. Kiitoksia myöskin eh, siitä, että olette täällä tänään ja olette valmiita kertomaan kokemuksistanne minä katson, että te olette aivan oikeilla jäljillä. Kulttuuri on tärkeä asia. Olen 15 vuoden ajan ollut pormestari ja tiedän, että mikäli kulttuuria ei ole, ei voi menestyä myöskään työpaikkojen luomisessa, koska kulttuuri on osa tätä rakennetta. Kohesiopolitiikan rakenne liittyy siihen, että on eurooppalaisia arveja, eurooppalaisia tavoitteita, mutta sitten ruohonjuuritasolla Täytyy saada ihmiset vakuuttuneiksi kaikilla alueilla kaikkein tärkeimmistä toimista, joihin kannattaa ryhtyä. Tapasin perjantaina Ymeossa, joka pikapuolen Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2014, paikallisia asukkaita. Siellä pistetään täytäntö kaiken tyyppistä politiikkaa, mukaan luottuna kulttuuripolitiikkaa. Meidän alueellamme on katsottu myöskin, että urheilu on osa kulttuuria, joka pystyy luomaan työpaikkoja ja kaikilla alueella. Täytyy pohtia, mikä on kaikkein tärkeintä alueen kannalta, ja kulttuurin pitäisi olla yksi näistä tärkeimmistä seikoista. Kiitoksia. Eh, niin, hyvä kulttuuriministeri, haluaisin onnitella teillä tästä eh, tutkimuksesta – Tämä on tosiaan oikein hyvää perusta sille, miten voidaan argumentoida sitä, että minkä takia kulttuuri ja luova talous on merkittävässä roolissa myös tässä rakennepolitiikassa ja sen tulisi olla jatkossa vieläkin tärkeämpää. Tässähän kun katsotaan näitä Itävallan saamia tukia, niin voidaan tosiaan katsota, miten fiksusti tämä on käytetty hyväksi ja mikä merkitys sillä on ollut aluekehitykselle. Eli olen kyllä kovin iloinen siitä, kun näen, että Tästä noin 60 prosenttia näistä tuista on tullut Itävaltaan, kun aikaisemmin puhuttu vain parista prosentista. Eli näin tosiaan alueet ovat pystyneet näitä määräjä hyödyntämään. No toisaalta sitten tässä tosiaan niin aluekehitysrahasto on merkittävässä roolissa, mutta sitten leader-ohjelmat, niin ei välttämättä näiden summien osalta, vaan projektien määrän osalta, niin silläkin on kyllä merkitystä. Tämä on minulle aikamoinen yllätys, koska jotenkin eh, eh, en ole tehnyt, että tämäkin kannattaisi ottaa aluekehityksessä huomioon. Sitten yllättävää se, että sosiaalirahasto on, sosiaalirahasto on pystytty hakemaan kaikkein vähiten näitä määrärahoja. Eli jos katsotaan tosiaan näitä kilpailukykyjä ja muita kehityshankkeita, niin sieltäkin, sieltäkin varmasti voitaisiin määrärahoja hyödyntää enemmän. Ja sitten se, mistä Jan Albright puhui, niin haluaisin sitä todellakin tukea. Eli jos ajatellaan tätä komission lähestymistapaa näihin tähän strategiseen ohjelmasuunnitteluun jatkossa, kun raha rahastojen käyttöä mietitään uusiksi, niin sieltähän löytyy juuri sellainen seikka, että kulttuuri ja luova talous on aina vain jotenkin välillisesti mukana, mutta sitä ei ihan nimenomaisesti sinänsä mainita missään. No, teknisen, tekninen tutkimus ja kehitys ja innovaatiot. Täällä esimerkiksi se voitaisiin huomioida, tai sitten siinä, miten voitaisiin paremmin käyttää tietoa ja viestintätekniikoita sinnekin se varmasti kuuluisi. No, kriittisempi tilanne on tosiaan siellä, mistä Olbrachtkin puhuit, eli PK-yritykset ja miten niiden kilpailukykyä voitaisiin parantaa, niin juuri nämä alueprojektit, niin niitähän pitäisi just, juuri tarkastella PK-yritysten kautta. Ja sitten mitä tulee tosiaan liikkuvuuteen ja työvoimaan, niin rajat ylittävissä kulttuurihankkeissa varmasti näitäkin voitaisiin hyödyntää. Ja en tässä nyt halua kaikkea sitä tuosta, mitä hän Albright sanoi, mutta esimerkiksi investoinnit opetukseen ja koulutuksen, niin siellä, sinne varmasti voitaisiin hakea näitä sosiaalirahaston tukia. Eli voitaisiin ehkä kertaalleen vielä miettiä, että eikö tästä Itävallan tutkimuksesta, niin voitaisiin esimerkiksi tältä suositusosasta niin voimakkaammin ö, hakea argumentteja tuohon strategisen ohjelmasuunnittelun mukauttamiseen. Ja sitten jos katsotaan esimerkiksi tätä ykköskohtaa, eli kun on arvioitu sitä, miten, mikä tämä kulttuurin merkitys on ollut Euroopan aluepolitiikassa, tämä kuuluu meille. Ja sitten konkreettiset strategiat, niiden kehittäminen. Ja sitten mitä alueiden pitää itsensä tehdä, niin tässähän on kyse puheenjohtaja keskeyttää. Ihan viimeinen lause vain tämä tiedotus- ja valistustyö, se on tietysti myöskin maiden oma tehtävä, mutta kyllä sitä voitaisiin edistää EU-politiikalla. Thank you very much. Kiitoksia kollega. Täällä on vielä neljä halukasta. Lyhyesti, mahdollisimman lyhyesti pyydän. Maritere Sanchez, ei minulla ole kysymystä, mutta kyllä minä nyt haluaisin pari tietoa teille tarjota. Ja kiitoksia Rova Kreerelle, että hän kutsui ministeri. Ensinnäkin toteaa, että kulttuuri puuttuu ja poistaa loistolollaan poissaolollaan tästä asetuksesta. Viime vuonna minä puhuinkin mietinnössä luovan teollisuuden osuudesta. Sen oli 860 miljardia oli liitillä vaihtoja, 14 miljoonaa työpaikkaa. Eli kyllä tämä nyt osoittaa valtavasta mahdollisuudesta, jota kulttuuri tarjoaa talouskehitykselle, kilpailukyvylle. Minun mielestäni tätä täytyy laajentaa myös V6-painopisteeseen kuuluvaksi, niin että kulttuuri saisi tukea. Minä tulen läheltä Espanjan rajaa, ja siellä oli yksi hanke, joka Euroopasta sai lähes 8 miljoonaa euroa se oli rajat ylittävä teatterihanke, eikä se johtanut pelkästään 32 miljoonan sijoituksiin, vaan joka vuosi on kulttuurisesonkia niin, että molemmin puolin raja on teatteria tarjolla. Rouva ministeri, minä pyydän, että käytätte vaikutusvaltaa ne kaikin keinon, jotta kulttuuri olisi enemmän läsnä asetuksessa. Kiitos. Mr. Chrysoyelos. Uh, Olen vakuuttunut siitä, että taide- ja kulttuurikysymykset ovat merkittäviä paitsi kehityksen kannalta myös sosiaalisen yhteiskuuluvuuden kannalta. Eli jos teillä on jotain ihan konkreettisia ehdotuksia kohesiorahastoja varten juuri kulttuurin ja taiteen osalta. Joachim no, Kohesiorahasto oli ihan pelkästään Itävaltaan kuuluva Äh, Kiitoksia ministeri. Juuri tämä osoittaa sen, mitä me Berliinissä olemme tähän saakka tehneet, eli erityisesti edistäneet luovaa taloutta ja vapaata taidetta. Eli kun puhutaan kulttuurin edistämisestä EU-rahoilla, niin silloinhan ei puhuta vain mistään teatterin ja oopperan tukemisesta, vaan juuri siitä, että tuetaan tätä nuorien taiteilijoiden potentiaalia. He tarvitsevat jonkinlaisen foorumin. Ja jotta tätä voidaan jatkossakin tehdä, niin e, Berliinissä on otettu huomioon tämä tässä yhdennetyssä suunnittelussa Tarvitsemme määrärahoja. Siellä, missä on syntynyt tällaisia, e, e, missä on ollut ennen teollisuutta ja työläiskortteleita, niin siellä on nyt korkea työttömyys. Ja sitten, mm, kun on ryhdytty uudistamaan tätä, niin juuri EUn rakennerahastojen tuella taiteilijat ovat näistä kortteleista sitten luoneet uutta ja näiden aloitteiden avulla käynnistysrahoituksen jälkeen kolmen neljän vuoden kuluttua nämä korttelit olivat sitten jo aivan omavaraisia ja ö, pystyvät hyödyntämään vielä lisäpotentiaalia. Eli on aivan selvää, että kun tietysti Itävallassa ö, kannatetaan sitä, että ö, näitä tukia voitaisiin jatkossakin hyödyntää aluekehitystoimissa Berliinissä, jo 100 000 ihmistä on luovan talouden sektorilla töissä, eli se osoittaa kyllä tosiaan myöskin sen, minkä takia Berliini on niin houkutteleva paikka. Osu Alphonse, kiitoksia puheenjohtaja. Pikaisesti vain kiittääkseni rouva ministeriä, että hän kertoi tästä kysymyksestä, joka meidän ryhmässä on aina ollut tärkeä, eli mitä ottaa huomioon kulttuurilottuvuus kehityksen mahdollisuutena. Tämä on uusi kysymys. Olemme todella iloisia, että komissio hiukkasen jo sen huomioinut, mutta ihan riittävässä määrin. Kun ajatellaan vain kulttuuriperintöä, mutta ei riitä pelkästään vanhaa, vaan tarvitaan uutta elävää perintöä myös talouden moottorina. Totta kai se on vaikea, jos ajatellaan aluekehitysrahistoa, niin siellä yleensä asfalttia pannaan teille tai betonia. Aika vaikea on aineetonta ruveta rahoittamaan, kuten kulttuuria. Mutta kyllä tätä täytyy miettiä niin, että voisimme käyttää Euroopan rikkausta eli kulttuurista monimuotoisuutta. Ja lopuksi siitä vielä sen verran, että aluekehitysrahaston ajatuksena on se, että se tulee esille alueiden tasolla. Kulttuuri sivutetaan liian usein tai sitä kaltoin kohdellaan jäsenvaltiossa. Tässä olisi nyt kyllä sijaa kulttuurilla tukea kehitystä. Ja sitten Rova Kaarenberg, ihan viimeinen kysymys. Ja ein herzliches Dankeschön sydämelliset kiitokset ministeri. Te olette nyt aika tärkeässä vaiheessa juuri täällä tänään, koska me tarvitsemme aina juuri tosi asioita ja kovia lukuja ja kun osoitetaan kulttuurin ja luovan talouden merkitys, niin silloinhan tärkeää on juuri nähdä se, että minkälaista rahasta on kyse ja te olette juuri osoittaneet sen, että tämä ala myös tuo rahaa ja siksi tosiaan kun rakennerahastoistakin kyse on, niin tietysti haluamme e- e- e- edistää yhteenkuuluvuutta. Ja te olette juuri osoittanut, että tämä on mahdollista. Ja mm, minä varmasti tässä nyt puhun kaikkien niiden puolesta, jotka kannattavat kulttuuria ja luovaa taloutta ja ovat siihen panostaneet, niin toivottavasti voitte jatkossakin komissaari Haanin kanssa käsitellä näitä asioita niin intensiivisesti ja mahdollisesti myöskin maatalouskomissaarin kanssa niin, että tänään esitetyt aiheet sitten myöskin löytävät tiensä sitten tuleviin esityksiin. Eikä niitä tarvitse vain sieltä lähteä tulkitsemaan. Punkten kurz Stellung nehmen. Die Diskussion. Kiitos. Otan tässä nyt kantaa muutaman seikkaan. No, toissijaisuushan on aihe, joka tunnetaan tietysti Itävallassakin, niin olette ihan oikeassa, että se tietysti aina vähän eri tavoin tulee kyseeseen eri paikoissa, mutta EU-tasolla on tietysti tärkeää, että joka ikisen projektin kohdalla koetamme juuri löytää myös eurooppalaista lisäarvoa. Eli kun kyse on kansainvälisestä yhteistyöstä vaikkapa tai sitten niin kuin muillakin politiikan aloilla tehdään talousalalla, että pyritään luomaan työllisyyttä työllisyyden ja talouden dynamiikan puolesta, ihan niin kuin sanoittekin. Ei, kuvasitte tuossa juuri tuota entisten teollisuus- ja työläiskortteleiden muuntamista, eli entiset teräs teollisuuskaupungit esimerkiksi, niin nyt sieltä löytyykin sitten yhtäkkiä 100 000 ihmistä luovan talouden töistä, työpaikoista. Eli kyse on juuri tästä muuntumisesta. Miten muunnetaan näitä entisiä teollisuusrakenteita. Eli tämä ei ole tällainen joko tai keskustelu ollenkaan, vaan ihan tietoisesti juuri eh, taiteen ja kulttuurin kohdalla, niin kannattaa myöskin esittää näitä talouden alkumettejä. Joskus taloud- kulttuurissa ja luovassa taloudessa suhtaudutaan ikään kuin vähän varovaisesti e, näihin talouden kysymyksiin, mutta ei tarvitsisi näin olla, koska se on juuri niin dynaaminen ala, jolla helposti pystytään myöskin tämä, tämä työpaikkojen kasvu osoittamaan. Ja sitten sanoitte, että niin tämä ta, taide ja kulttuuri on tällainen hyvin laaja kysymys, mutta herra Stadler, se ei kyllä riitä, että sitä tarkastella näin, vaan tämä, tämä luova talous tarvitsi huomattavasti enemmän näkyvyyttä. Jos ajatellaan vaikka näitä asetuksia, aluekehitysrahaston osalta minä en tietysti nyt näe tuota asetusehdotusta juuri, mutta esimerkiksi jos ajatellaan vaikka näitä in, infrastruktuureita, niin niiden pitäisi olla samalla siellä kuin vaikka kulttuuritarjonta. Eli eh, nä, näistä aiheista pitäisi puhua paljon selkeämmin ja näkyvämmin. Eli et se ei ole vain mikään kysymys, joka liittyy siellä täällä muihinkin kysymyksiin, vaikka pk-yrityksiin, vaan ihan niin kuin tässä nyt on nyt mainittu, se on mainittu siellä sun täällä, niin meidän pitäisi tosiaan määrätietoisesti puhua tästä ihan omana alanaan. Ja sitten meidän pitäisi tosiaan rohkeasti suhtautua myöskin tähän nykyaikaiseen taiteeseen ja kulttuuriin ja ottaa se huomioon myöskin yksittäisten valtioiden mm, politiikan kehityksessä ja myös alue tasolla, koska siellä juuri työpaikan osalta esimerkiksi nyt luodaan uusia painotuksia. Ja sitten jos ajatellaan tällaisia laajoja la, la, lakia säätäviä tasoja, niin silloin juuri esimerkiksi vetoisin esimerkiksi teihin ja samalla myöskin komission, että ö, nämä aiheet sinne tosiaan ankkuroitaisiin, koska nämä aloitteet ja projektit, niin tietysti ne tulevat ihmisiltä ja alue- ja paikallistasolta, mutta he tarvitsevat sitten sitä, että heidät otetaan tosissaan ja huomioidaan ja sitten suoraan näillä teknisillä aloilla, niin kuin esimerkiksi aluekehitysrahaston määrärahojen osalta heidät pitäisi sitten myös ottaa huomioon. Kiitokset Kiitokset vielä kertaalleen. Tämä oli tosiaankin erittäin mielenpainuva tilaisuus. Kiitoksia, rouva ministeri. Täällä oli muutama pyyntökin. Totta kai me tuemme teitä, mutta teidän täytyy myös komission kanssa painia. Ja neuvostossa ylipäätään. Nyt nähdään, että kun tarvitaan uutta vetovoimaa kilpailukyvyn tueksi, niin Eurooppa täytyy olla houkuttelevampi ihmisille, että täällä voi oleskella, tehdä työtä, elää ja luoda työpaikkoja. Meidän täytyy todellakin miettiä, miten valjastaa kulttuuri tähän palvelukseen. Meidän täytyy tässä tehdä yhteistyötä ja katsoa, miten suoraan tai välillisesti tämä onnistuisi, kun ajatellaan tätä valtavaa rikasta sosiaalista muutosta, jota kulttuuri edustaa. Kiitoksia innoituksestanne. Selvästi ruokahalu kasvoi, Toivottavasti jatketaan tässä sitten luotamme teihin.